Okay, ladies and gentlemen, I think it's... No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt meidän lienee aika aloittaa, koska varhainen lintu ei voi olla vastuussa siitä linnusta, joka tulee myöhässä vai mitä? Ei se... Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir setzen unsere Hyvät kollegat, me jatkamme tosiaan kokoustamme ja nyt olemme saapuneet esityslistan kohtaan 23, mutta sen ei ole mitenkään tärkeää, että kyseessä on kohta 23 tämän aamupäivän äänestys. Maratonin jälkeen pääsemme taas asiaan. Meillä on täällä korkean tason asiantuntijoita ja toivon, että joitain kollegoitakin vielä saapuisi paikalle. Aivan ensiksi kuulemme Euroopan turvallisuustutkimus- ja innovaatiofoorumin ESRIFin puheenjohtajaa Drakutin Matea hänen esittelynsä ESRIFin lopullisesta raportista. Te olette sydämesti tervetullut ja toivotan myös tervetulleeksi komission edustajan. Hienoa, että olette tekin paikalla, niin kuulemme molemmilta osapuolilta. Ja pitemmittä puheitta, herra Mate, saatte puheenvuoroja ja kuulemme teitä oikein mielellämme. Olkaa hyvä. Mogoče najprej dve, tri besede v mojem jeziku. Eh, lepo pozdravljeni. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä muutama sana sloveniaksi tähän alkuun. Niin haluaisin kiittää teitä tästä lyhyestä johdannosta. Niin, hyvät ITRE-valiokunnan jäsenet, on suuri kunnia voida puhua teille Esrifin puolesta ja kertoa teille mitä, siitä, mitä olemme toistaiseksi tehneet. Me olemme koonneet hiukan kirjallistakin materiaalia, jonka voitte myöhemmin eh, lukea, ja nyt jatkan englanniksi. Eh, niin. Meidän työssämme on noin 64 täysistuntojäsentä, tulevat 31 maasta, kattavat teollisuuden, julkisen ja yksityisen sektorin, käyttäjien, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen ja EU-virastojen edustajia, riippumattomia sellaisia. Meillä on yli 600 asiantuntijaa, jotka tukevat ESRIFin työtä. Tämä oli aivan ainutlaatuinen harjoite Euroopassa. Me olemme nyt tehneet työtä kahden vuoden aikana. Mitä olemme tehneet viime, viimeisten kahden vuoden, vuoden aikana? Me olemme käsitelleet turvallisuuskysymyksiä ja haluaisimme vaikuttaa turvallisempaan Eurooppaan. Mitä tämä tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että täytyy pohtia, kuinka tehokkaammin voimme käyttää resurssejamme. Muun muassa innovaatio- ja tutkimusresursseja. Ja tulokset täytyy sisällyttää sitten teollisuuspolitiikkaan. Tällä tavalla voimme ikään kuin sulkea ympyrän loppukäyttäjien suhteen. Teollisuuden täytyy antaa, teollisuuden täytyy antaa parhaat tekniset välineet, jotta voidaan saada parempaa turvallisuutta, ja siksi olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja innovaation, tutkimuksen ja teollisuuden kentillä niin, että meidän arvomme eivät kuitenkaan tule loukatuiksi millään tavalla. Meidän yhteiskuntamme on riippuvainen teknologioista ja infrastruktuureista, kuten, struktuureista, kuten sähköverkostosta, internetistä, julkisesta liikenteestä, lentoliikenteestä, televiestinnästä ja niin edespäin. Pienin ponnistuksin on suhteellisen helppoa keskeyttää tai häiritä niitä infrastruktuureja, joista me olemme riippuvaisia päivittäisessä elämässämme. Samanaikaisesti emme voi yleensä katsoa niitä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ulkopuolelta meidän turvallisuuteemme. Pyrimme vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin ja moniin muihinkin. Meidän vastauksemme ovat ensinnäkin avainviestit, suositukset ja Euroopan turvallisuustutkimus- ja innovaatioagenda, eli ESRIA. ESRIF on yksilöinyt useita alueita, jotka liittyvät meidän avain toimintavalmiuksiimme ja erilaisiin tutkimustarpeisiin. Nämä voidaan sisällyttää viiteen sisältöklusteriin. Ensimmäinen klusteri tarkoittaa sitä, että ähm, pyritään suojelemaan, valmistautumaan, vastaamaan ja kattamaan tarpeita. Siinä keskitytään äh, ihmisten turvallisuuteen, siviiliajan valmiuteen ja kriisin hallinnointiin. Toinen klusteri liittyy erilaisten hyökkäysten torjumiseen pyrimme eh, torjumaan erilaisia tunnettuja ja ennakoituja tulevaisuuden riskejä. Pyrimme pohtimaan tapoja eh, arvioida niin perinteisiä kuin ei-perinteisiäkin hyökkäyksiä. Kolmannen klusterin tarkoitus on eh, puuttua turvallisuuskriittisiin valtteihimme, kuten energiaan, liikenteeseen ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin, samoin kuin siihen, että pyrimme turvaamaan Euroopan avain tuotantokapakyvyt. Neljäs klusteri liittyy muun muassa ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuteen. Pyrimme turvaamaan rajojen turvallisuuteen. Ja viides klusteri on tällainen läpileikkaava klusteri, joka liittyy erilaisiin muun muassa Euroopan avaruusohjelmaan liittyviin implikaatioihin. Kuitenkaan tällaista agendaa ei voida täytäntöönpanna ilman tiettyjä suuntaviivoja. Ne liittyvät seuraaviin avainviesteihin. Ensinnäkin täytyy parantaa yhteiskunnan turvallisuutta. Tarkoitus on rakentaa sellaista yhteiskuntaa, joka kunnioittaa eurooppalaisia yhteiskunnan arvoja. Me emme voi suojella tätä torjua jokaista tunnettua ja tuntematonta uhkaa, mutta meidän täytyy jollain tavalla valmistautua selkeihin ongelmiin ja vaaroihin. Meidän täytyy myös valmistaa yhteiskuntaamme siihen, että meidän täytyy jossain vaiheessa kohdata tuntemattomia vaaroja. Suuri yleisö varmaan ymmärtää sen, että me emme voi valmistautua kaikkeen, mutta ei voitaisi hyväksyä sitä, että emme olisi valmiita nopeasti ja tehokkaasti vastaamaan myös ennakoimattomiin tilanteisiin. Ja siksi meidän täytyy olla ikään kuin yhteiskunnassa valmiita torjumaan uhkia. Kaikkein tärkeintä tässä on rakentaa luottamusta suuren yleisön ja hallintoinstituutioiden välille. Tällaisten infrastruktuurien koskemattomuus tai lujuus saadaan aikaan sillä tavalla, että kaikki eri osatekijät toimivat hyvin yhteen. Uuden teknologian etu on se, että voidaan systemaattisesti parantaa toimintavalmiuksia kaikkialla Euroopassa. Erilaisten hätäorganisaatioiden lujuus on asia, joka täytyy varmistaa muun muassa operationaalisen yhteentoimivuuden ja kouluttamisen avulla. Kansalaisten lujuutta ja kestävyyttä täytyy parantaa sillä tavalla, että lisätään tietoisuutta eri turvallisuustasoista, jotka liittyvät muun muassa kommunikaation ja suunnitteluun. Viestimillä on tärkeä rooli tässä. Euroopalla on erittäin vahva teollinen tietokanta, mutta, se edell- mutta sen markkinat ovat hyvin tilkkutäkkimäiset. Me tarvitsemme yhteisiä ponnistuksia ja meidän tä- meillä täytyy olla yhteistä tutkimusta. Ja Euroopan teollisuuspolitiikan täytyy tukea näitä ponnistuksia. Tämän teollisuuspolitiikan tulisi rohkaista innovaatioihin. Samanaikaisesti turvallisuuskysymykset täytyy integroida mitä varhaisimmassa vaiheessa erilaisiin systeemi-design-prosesseihin. Johtopäätöksenä esitämme muutamia suosituksia, jotta sen puolesta, että saataisiin vahvempi, vahvempaa turvallisuustutkimusta ja innovaatiotuloksia. Ensinnäkin yhteiset eurooppalaiset toimintavalmiudet, uusia poliittisia aloitteita, integroitu lähestymistapa turvallisuuteen, globaali ulottuvuus, tulevaisuuden turvallisuustutkimus. Mainis, mainitsisin yhden monista suosituksistamme. Esria on suosittanut, että EU ylläpitäisi tämänhetkisen tutkimus, turvallisuustutkimusohjelmien tasonsa niin, että Budjetti olisi noin miljardi euroa vuosittain. Kansallisten ohjelmien tulisi heijastaa tätä kunnianhimoista tavoitetta. Olen antanut teille hyvin lyhyen katsauksen meidän pääjohtopäätöksistämme. Teidän hyväksenne olemme laatineet myös neljäsivuisen yhteenvedon tästä raportista, vaikka varsinainen raportti on paljon yksityiskohtaisempi. Sen ensimmäinen osia, nimittäin 40, 40 sivun mittainen osia, osio mm, antaa katsauksen meidän tekemästämme yleisestä työstä ja sen jälkeen kerromme raportin muissa osissa kunkin työryhmän töistä. Niistä löydätte kyllä hyvin yksityiskohtaisia tietoja. Ja niistä löytyy myös hyvin yksityiskohtainen ohjelma siitä, mitä meidän täytyy tehdä. Siellä on muun muassa tutkimusmatriisi, prioriteetti, matriisi ja tiekartta tulevista toimista. Hyvät naiset ja herrat, johtopäätös. Esref on pyrkinyt löytämään monimutkaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Me uskomme, että tämän raportin myötä voimme antaa vastauksia myös päätöksentekijöille, poliitikoille ihan kaikilla tasoilla, niin Euroopan parlamentissa, niin neuvostossa kuin komissiossakin, ja myös teollisuuden edustajille, pyrimme antamaan vastauksia ja myös kansallisen tason päätöksentekijöille. Toivottavasti voitte silmällä tämän raportin läpi ja löydätte sieltä vastauksia kysymyksiin. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Mich äh, ganz herzlich Kiitokset, sydämestä kiitokset teille. Ja jos se teille sopii, niin ehkäpä komissio saisi tässä vaiheessa puheenvuoron, jotta saadaan nämä raportit kuultua. Johtaja Weisenberger ei ole paikalla, mutta on mukavaa, että herra Kane, olen pahoillani, miten tässä nyt annan nimenne, joka on äh, entä pääosaston johtaja, joka on näistä kysymyksistä vastuussa, saa nyt myös puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin painottaisi sitä, että komission tiedonanto valmistui aika pian tämän Esrifin loppuraportin ilmestyttyä – ja siinä oli mukana useitakin yksiköitä kuin äh, yrityspääosasto ja niin poispäin. Enkä aio nyt puuttua kaikkiin niihin asioihin, joita tässä Esrifin äh, raportissa on kosketeltu, vaan oikeastaan on muutamaan kommenttiin. Ensinnäkin tietenkin <clears throat> minä pidän, arvostan tätä Esrifin tekemää arvokasta työtä kiinnittämällä myös komission ja muiden äh, koko Euroopan jäsenvaltioiden huomion uusiin tutkimusalueisiin. Tämä on terveellinen lähestymistapa semminkin, kun nyt meillä on kolmas, äh, äh, kolmas vuosi meneillään seitsemästä tutkimuksen puiteohjelmassa, ja, ja siinä on myös turvallisuus yhtenä osana, vaikkakin meillä me olemme saaneet yhden projektin viidestä valmiiksi, niin siitä huolimatta olemme valmiita tutustumaan myös uusiin tutkimusalueisiin mutta haluan keskittyä tutkimuslähestymistapaan ja mainitsin kaksi elementtiä, jotka tulivat esille tässä SRFin raportissa. Ensinnäkin on tarve yhdistää teknologiat ihmis- ja yhteiskuntaan. Ja myös täytyy tarkastella tätä teknologiaa eettisiltä pohjalta. Tämä on yhä tärkeämpää kun esimerkiksi katsotaan lehdistöä, jossa puhutaan, käsitellään teknologioita, jossa puhutaan esimerkiksi bodyscannereita, siis kehoskännereistä. Eli tämä on keskeinen osa uudessa te- turvallisuusteknologiassa on sellainen, että siitä tarkastellaan myös eettiseltä kannalta. Toisekseen haluaisimme tukeutua näihin hyvin arvokkaisiin neuvoihin, joita ESRIF on antanut teollisuuspolitiikasta. Ja tämä ei ole ei ole käynnistynyt siitä syystä, että teollis, turvallisuusteollisuus sinällään ei ole vielä kunnolla identifioitunut. On paljon ajatuksia ja ideoita, mutta se sektori sinällään ei ole varsinaisesti vielä olemassa. Meillä olemme tehneet alustavaa kartoitusta, mutta haluamme jatkaa sitä työtä ja haluaisimme löytää toimia, joilla voidaan lisätä Euroopan turvallisuussektorin kilpailukykyä ja kun meillä on tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus ja teollinen ulottuvuus, se saattaa ensin äh, näkymältä tuntua vaikealta, jopa ristiriitaiselta, mutta uskomme, että on myös eettisiä standardeja äh, ja teknisiä standardeja, ja näiden yhdistäminen saattaa ylittää tämän normaalin standarditason – ja se saattaa äh, vaikeuttaa jopa etiketöintiä, joka ei ole mikään uusi juttu Euroopan teollisuudessa, mutta ehkä kuitenkin Euroopan teollisuus ja talous saisi tästä lisää kilpailukykypotkua. Mutta tämä on alustava keskustelua. Me emme ole äh, vielä päässeet tässä pitkällä odotamme kernaasti virikkeitä ja kommentteja. Kiitos. Kiitos paljon. Ja nyt puheenvuoron saavat äh, kollegat. Heistä ensimmäisenä Christian Eiler. Olkaa hyvä. Zunächst möchte ich mich bei Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoita, jotka olivat antaneet minulle luottamustehtäväksi asian käsittelyn täällä parlamentissa. Ja olen pyrkinyt vuosien mittaan olemaan mahdollisesti kaikissa ESIFin kokouksissa paikalla. Minun mielestäni on ollut tärkeää, että Euroopan parlamentti on ollut siellä edustettuna, myös Strasbourgin täysistuntoviikkojen aikoina joskus. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Matea, joka on tehnyt hyvin suuren työn. Hän otti vastuun edeltäjältään, kun koko prosessi oli jo käynnissä ja oli aikamoinen kokeilu käynnissä, jossa 600 tutkijaa, sotilasta, poliisia, julkisen vallan edustajaa, humanistia olivat yhdessä valmistelemassa tällaista raporttia kyllä tämä oli aika kiinnostava kokonaisuus ja se, että herra Mate otti puheenjohtajuuden kesken kaiken ja teki todella erinomaista työtä ja saattoi tämän työn hienon loppuun, niin ansaitsee kiitokset. Tämän lisäksi haluaisin myös kiittää komissiota, sillä komissiokin on ollut rohkea. Ei komissio ollenkaan aina ole yhtä avoin, kun tällaisia keskusteluja käydään, <laughs> kun kaikkialta Euroopassa kaikkialla Euroopassa kysytään 200, 600 äh, henkilöltä äh, kysymys, niin vastauksia saa aikamoisen kirjon. Ja mielestäni komissio on tehnyt erittäin hyvää työtä, sillä ESRIF raportti tarjoaa todella sellaiset näkymät, että Euroopan turvallisuusrakenne kuvaillaan paitsi nyt myös 20 äh, vuoden kuluttua tai minkälaiset tulevaisuuden näkymät ovat. Monet kollegat, jotka täällä istuvat iltapäivää, toteavat, että jaa, taas yksi raportti, ja tämä on aika, äh, aika monimutkainen asia, mutta ei turvallisuus ole sama kuin turvallisuustutkimus. Turvallisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sähkö, nämä kaksi suurta sähkökatkosta, joita meillä Euroopassa on viimeisten 40, neljän vuoden aikana ollut, ne ovat todennäköisesti aiheuttaneet suurimmat taloudelliset tappiot viimeisten 40 vuoden aikana, siis kun puoli Eurooppaa, puolesta Euroopasta katkeaa sähköt, niin huomaamme, että kyllä, meillä on, olemme luoneet eurooppalaiset sähkön sisämarkkinat ja yhteensopivat verkot, mutta tiedämme hyvin vähän infrastruktuuriperustasta, johon yhteiskuntamme pohjautuu. Eli mitä tähän turvallisuuskysymykseen tulee, <laughs> niin se on erittäin relevantti kysymys. Se on kaikkea muuta kuin vain joku eksoottinen tutkimuskohde, ei, vaan erittäin keskeinen asia yhteiskuntiemme toiminnalle. Enkä minä puhu nyt ollenkaan edes mistään terrorismista, vaan puhun vaan, vaan katkoksista, jotka johtuivat ongelmista yhteyksissä ne johtivat valtaviin ongelmiin. Komissiokin totesi, että kyseessä ei ole tutkimuskysymys, vaan eh, kysymys, joka liittyy teollisuuspolitiikkaan. No ajatellaan eh, turvallisuusmarkkinoita, siis ei sotilaallisia, vaan siviiliturvallisuusmarkkinoita. Nämä markkinat kasvavat noin 20 prosentilla vuosittain. Ja tuossa muutamia vuosia sitten markkinat olivat 2, 2 miljardia euroa suunnilleen. Ja nyt markkinat ovat kasvaneet ja kasvaneet jo kahdeksan miljardin kokoisiksi ja kasvavat, kasvavat maailmanlaajuisesti. Eli kysymys turvallisuudesta ja turvallisuustutkimuksesta ei suinkaan ole vain puhtaasti tieteellinen tutkimuskohde, vaan ihan arkipäivää. Ja kolmas ulottuvuus. Jos me <laughs> olemme rehellisiä itsellemme, niin kyllä täytyy todeta, että tämä ohjelma ehkä on Euroopan tutkimusohjelman puitteissa aika epätavallinen ilmiö, koska tämä syntyi, kun komissio ja neuvosto keskustelivat eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin äh, äh, kokonaisuudesta, eikä päästy poliittiseen äh, yksimielisyyteen, vaan todettiin, että tarvitaan suuri tutkimusohjelma ja lopulta sitten päätettiin, että noin 30 miljoonasta eurosta hypätäänkin 1,4 miljardiin euroon ja se oli muuten Euroopan parlamentti, joka nämä rahat ähm, palautti ohjelmalle. Neuvosto yritti saada aika aikamoisia leikkauksia, mutta Euroopan parlamentti huolehti sitä, että käyttöön saatiin 1,4 miljardia euroa. <clears throat> Ihan näinä päivinä neuvosto on äh, julkaissut ensimmäisen tiedonantonsa kohti eurooppalaista turvallisuusrakennetta. Ja tällä on aika ratkaisevaa merkitystä meille kaikille, koska tässä annetaan kyllä suuntaa ja esitetään pohdintaa tulevaisuuden tilanteesta ja kun nyt ajatellaan tulevaa poliittista keskustelua eurooppalaisesta turvallisuusarkkitehtuurista, niin on aika tärkeää nähdä, miten komissio ja neuvosto asiaa käsittelevät. Ja ESRIFin raportista on kiinnostavaa nähdä, miten asioita käsitellään tulevaisuudessa ja tietenkin kiinnostavaa on nähdä, mitkä ovat keskeisiä turvallisuusaiheita Euroopassa ja tätä kautta sitten katsoa, mihin päin tutkimusta tulisi suunnata. Tämä on aivan ennen näkemätön tutkimus, sillä siihen osallistui 600 eri instituutiota 27 jäsenvaltiosta. Tällaista kokonaisuutta on todella vaikea hallinnoida ja tiettyjä puutteitakin toki on ollut, mutta nyt saimme todella käsin kosketeltavan tuloksen jossa ihan konkreettiset tieteelliset skenaariot osoittavat politiikan toimintaa. Joten tämä ESRIFin raportti on huomattavasti enemmän kuin pelkästään turvallisuusnäkymiä antava tutkimus. Ja se tulee todella oikealla hetkellä, kun eurooppalaisista turvallisuusrakenteista nyt keskustellaan. Ja mitä tulee teollisuuspoliittisiin vaikutuksiin taloudellisesti, tämä on myös suuri asia. On tärkeää nähdä, miten turvallisia eurooppalaiset rakenteet ovat. Ja näin monimutkaisella mm, monimutkaista kokonaisuutta ei aiemmissa raporteissa koskaan ennen ole nähty. Suosittelen teille ainakin tämän tiivistelmän lukemista valittelen kovasti, että tämä on vain ranskaksi ja englanniksi olemassa ja odotan kyllä todella komissiolta, että tämä ainakin tämä tiivistelmä käännetään, no ainakin nyt saksan kielelle, ehkäpä muillekin kielille. Ja pyydän todella siis kollegat, älkää käsitelkö tätä vain tutkimusaiheena. Tämä on aihe, joka tulee meillä aiheuttamaan paljon päänvaivaa myös tulevaisuudessa. Ehkä yksi päätelmä vielä. Uudet sopimukset luonnollisesti äm, tuovat uusia tehtäviä, uusia tutkimustehtäviä mukanaan ja komissio on katsonut esimerkiksi no, puolustusta, ulkotoimia, pelastuspalveluja ja niin edelleen. Ja Euroopan parlamentin, parlamentti on ollut hyvin konsensuaalinen sen suhteen, että olemme näiden aiheiden suhteen hyvin joustavia, mutta nyt kuulen, että komissio on valmistelevassa valmistelevaa ö, toimea puolustusteollisuudesta – Ja tässä äh, kyllä on tiettyjä taktisia ongelmia, mutta periaatteellinen peruskysymys, että otetaanko tutkimusohjelmasta osa ulkopuolelle, joka sitten käsittelee puolustusta, niin sen suhteen olisin kyllä hyvin varovainen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro saa rouva Riera Madurel. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, haluaisin ryhmäni nimissä kiittää raportista ja tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä äh, ESRIFin toiminnasta. Seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassakin tämä aihe, turvallisuus on erittäin tärkeä aihe yksi tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman yhdeksästä painopistealueesta. Ja kyse on alasta, niin kuin tekin totesitte, joka koskee hyvin suoranaisesti kaikkien kansalaisten elämää. Totesitte, että kaikki haluamme turvallisemman Euroopan unionin ja toisaalta ehkäpä taas tämä on aika tuntematon mm, aihe, josta esimerkiksi tässä valiokunnassa ei juurikaan ole keskusteltu. Haluan todella kiittää teitä esityksestänne ja vierailustanne, koska suoraan sanottuna tämä on kyllä erittäin erittäin kiinnostavaa ja myös kollegat ovat samaa mieltä. Kun ajatellaan sitten Esrifin toimintaa, niin voisin ehkä keskittyä eh, muutamaan kysymykseen. Kysyisin teiltä, mikä on teidän kantanne eh, nyt, mitä tulee eh, tutkimuksen seitsemän puiteohjelman kuluttajanäkökulmaan. Miten ohjelma mielestänne toimii? Ja niin kuin komission edustaja totesi, tässä nyt ollaan suunnilleen puolimatkassa ja kyllä olisi tärkeää hiukan arvioida tähänastisia saavutuksia ja tähänastista toimintaa. Tämän lisäksi teidän ehdotuksenne voivat olla hyvin arvokkaita, kun valmistellaan seuraavaa tutkimuksen puiteohjelmaa. Joten herra Mate, mitä haluaisitte muuttaa, mitä haluaisitte parantaa tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa? Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi rouva kollega Joran Sisel. Niin, te haluatte saada myös kielisen käännöksen, niinkö? Yeah. Very serious. Um. Se oli ensimmäinen vakava ehdotukseni. Ensinnäkin haluan kiittää kumpaakin vierastamme näistä esityksistä ja erityisesti haluan kiittää herra Matea. On todella upeaa voida kuulla jonkun puhuvan Sloveenia tässä valiokunnassa semminkin, kun tämä henkilö on näin tärkeä henkilö kuin herra Mate on. Hän on kuitenkin entinen puolustusministerimme. Tämä oli hyvin tärkeä esitys, täytyy myöntää, että luin vain tämän yhteenvedon. Siksi minulla on vain kaksi hyvin yleistä kysymystä. Meillä on ollut useita ohjelmia tähän mennessä, joita synnytettiin viime vaalikaudella ja tällä hetkellä yritämme hahmottaa, miten nämä ohjelmat sitten toteutuvat tai näkyvät eri tasoilla. Ymmärrän, että on melkoinen ero, kun puhutaan ohjelmien täytäntöönpanosta, on melkoinen ero niiden ryhmien lukumäärässä, jotka osallistuvat näihin ohjelmiin. Tämä ei ole hyvä asia, koska meidän täytyy mahdollistaa se, että Eurooppa pystyy kehittymään homogeenisesti, että eikä, eikä kahden kerroksen väenomaisesti kaikilla kansalaisilla EU-ssa täytyy olla sama mahdollisuudet. Minä haluankin tietää, mitkä ovat teidän suosituksenne, millä tavalla me voimme tehdä turvallisuustutkimuksesta yhtä arvokkaan kaikille EU-kansalaisille? Millä tavalla voimme sisällyttää kaikki kansalaiset näihin ohjelmiin? Toinen kysymys. Uskon, että, että tiettyjä standardeja tietosuojan osalta täytyy ottaa huomioon. Tässä turvallisuustutkimuksessa me tiedämme, että turvallisuustutkimus on hyvä pohja tämän alan, teollisuuden alan kilpailukyvyn kohentamiselle. Siksi haluankin kuulla teiltä, mitä, mikä teidän mielestänne on paras menettely ottaa jotta tämä kokemus saataisiin yleiseen käyttöön. Herra Correa de Campo. Ja seuraavaksi herra Correa de Campo. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria agradecer ao Sr. Mate a sua excelente... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kiintoisesta ja erinomaisesta esityksestä. Haluan myös kiittää teitä siitä synteesistä, jonka esititte ja jossa Muun muassa valotetaan suuria linjoja ja taustalla olevaa filosofiaa turvallisuusalalla. Nämähän ovat teidän foorumine taustalla. Pari kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Kuka määrittää nämä vuotuiset turvallisuusuhkat? Onko teillä jonkinlainen määritelmä käytössä, jota esimerkiksi komissiossa käytetään, vai itsekö foorumi yksilöi näitä uusia riskejä, uusia uhkia? Ja kuka valmistautuu, kuka valmistaa sitten toimia näihin vastaamiseen? Ja sitten toinen kysymys, joka on pragmaattisempi. Mehän kaikki tiedämme, että esimerkiksi satelliittipuhelimen käyttö on riskaabelia. Se saattaa muun muassa rikkoa ihmisen yksityisyyttä vastaan. Ja viranomaiset eri maissa – voivat jopa saada luvan kuunnella henkilökohtaisia, henkilökohtaisia puheluita, mutta myös teknologia mahdollistaa sen, että kuka tahansa melkein voi kuunnella toisten ihmisten puheluita, ilman mitään erityistä lupaa nimittäin. On myös sellaisia mikrofoneja, joiden avulla voidaan kuunnella jopa etäällä käytäviä puheluita. Joten kysymykseni kuuluu, onko teidän fooruminne sitä mieltä, että tämä on turvallisuusriski, tietysti henkilösuojan kannalta, ja huolettaako tämä teitä? Koska eihän tämä ole välttämättä teknologinen ongelma. No, toki tietysti teknologinenkin ongelma on, koska, koska se sallii tällaisen intrusion. Kiitoksia ja seuraavaksi Angelika Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin pyytää anteeksi, että tulin hiukan myöhässä tänne. Suotaan anteeksi herra Mate ja myös komission edustaja. Ihan tällainen käytännön kysymys. Viime viikkoinahan me olemme kovasti keskustelleet SWIFT-sopimuksesta Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä, ja lopultahan sitten äh, hylkäsimme tämän sopimuksen niin, että nyt käydään uusia neuvotteluja. Ja tämän keskustelun aikana yhä uudelleen toistuvasti kysyttiin, että enkö me eurooppalaiset voisi tehdä samaa kuin amerikkalaiset, kun he saavat täältä belgialaiselta serveriltä nämä SWIFT-tiedot. Eli ihan yksinkertainen kysymys. Onko tämä mahdollista ja jos niin, miten hankalaa se on ja miten paljon vaadittaisiin, että saataisiin Euroopassa perustettua järjestelmä, joka olisi vastaava kuin Yhdysvaltain äh, jo, Yhdysvaltain SWIFT-järjestelmä jo on. Kiitos. Kiitoksia ja sitten viimeisenä herra Enso, olkaa hyvä. Kiitoksia <clears throat> näistä esityksistä. Tämä foorumi tekee ymmärtääkseni hyvin tärkeää työtä. Nyt ensimmäistä kertaa minulla on tilaisuus kuulla ja oppia enemmän tämän tyyppisestä toiminnasta. Olen todella vaikuttunut haluaisin eh, esittää lyhyen kommentin ja oikeastaan noiden esittäytyn kysymyksenkin. Miten te informoitte instituutin toimielimiä ja jäsenvaltioita niistä tuloksista, joita te toiminnassanne saatte aikaan? Ja, ja millä menetelmillä te seuraatte sitä, miten näitä ehdotuksia ne pannaan täytäntöön unionin ja jäsenvaltioiden tasolla – koskien turvallisuutta. Niin ikään haluaisin kysyä toisenkin asian, koska tämä liittyy pitkälti minun kotimaahani Romaniaan. Olette tehneet selvityksiä viime aikoina. Oletteko te tehneet mitään selvityksiä tai tutkimuksia siitä mahdollisuudesta ennustaa maanjäristyksiä koska me olemme nyt kärsineet äh, viime vuosina monestakin jäämäjärjestyksestä Romaniassakin. Se on hyvin vaikea alue tässä mielessä. Onko äh, tehty mitään äh, tässä suhteessa? Ja lopuksi, mistä voimme löytää tämän raportin täyden version? Onko jonkinlaiset kotisivut, josta ne voidaan lukea? Voitteko ne toimittaa meille? Kiitos. Seuraavaksi vielä kollega Van Nistelrooy. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös näistä tiedoista. Erittäin mielenkiintoista. Ihan pari pientä kysymystä minulta. Jos nyt katsotaan Euroopan valtioita, niin mitkä maat ovat kiinnostuneita tästä aiheesta? Mit, mit, mitkä maat kiinnittävät tähän aiheeseen eniten huomiota? Mitkä ovat näitä hotspotteja? Meillähän on monia alueita ja monia tietokeskuksia eri yliopistoissa, jotka keskittyvät näihin asioihin. Voin ehkä joka arvata, mitkä ovat niitä jäsenvaltioita, jotka asiassa ovat edenneet eniten, mutta kyllä olisi hyvä, jos tätä voitaisiin kääntää myös sitten innovaatioiksi ja ihan tuotteiksi. Ja toinen kysymykseni, internet. Digitaalinen maailma, digitaalinen esityslista. Kaikki tämä digitaalikysymyksillähän on jopa oma salkku nyt komissiossa. Voisitteko sanoa tästä jotakin? Kun minä luen tätä tekstiä, niin en, en oikein saa kuvaa tästä. Toki olemme täysin riippuvaisia internetistä, mutta mitä uhkia tähän liittyy ja mitä jos, mehän tiedämme, että erilaisia uhkia on jo ollut. Voisitteko sanoa tästä jotakin? Kiitoksia. Sitten kollega Mesaros, olkaa hyvä. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Matei úrnak ezt az érdekes előadását, és... Kiitoksia, kiitän teitä, herra Mati, tästä kiinnostavasta esityksestä. Tavoitteet ja visiot, joita te esittelitte, ovat erittäin tärkeitä. Minulla on konkreettinen kysymys. Niin mitä välineitä ja keinoja te käytätte tutkimuksessa? Tämähän on hyvin, eri, hyvin spesifi tutkimustyyppi. Voidaanko tehdä jotakin perustutkimusta, jossa tehdään mallintamisia ja simulointeja internetissä? Vai perustuuko tämä tutkimus tieteellisiin hypoteeseihin ja mahdollisiin ratkaisumalleihin näiden hypoteesin osalta. Mikä on tilanne? Ja lopuksi vielä lyhyt kysymys äh, kollega Eileriltä. Olkaa hyvä. Kristian, halusitko vielä käyttää puheenvuoroa? Ole hyvä. Ähm, Ihan konkreettinen kysymys vielä. Mehän olemme tässä nähneet, että SRIF on tehnyt hyvin äh, kattavia suosituksia. Miten komissio suhtautuu raportin täytäntöönpanoon, kun puhutaan Euroopan turvallisuusarkkitehtuurista ja keskusteluissahan tämä on jo tullut esiin. Tämä on hyvä raportti. On monia hyviä raportteja, jotka sitten jäävät pöytälaatikkoon, mutta entäpä nämä raportin johtopäätökset, tulevatko ne toteutumaan jotenkin käytännössä? Tämä on kysymykseni komissiolle. Ja toisaalta viittaisin vielä siihen, mitä kollega Van Nistelrooy sanoi. Kyllä meillä parlamentille on syntynyt hyvin monia kysymyksiä tämän raportin, Esifin raportin kautta. Kaikki puhumme digitaalisesta turvallisuudesta. Ja jopa komission, jäsen, komission puheenjohtaja Barroso on puhunut IT-turvallisuudesta komission ohjelmaa valmistellessaan. Sitten ENISA eli internetturvallisuusvirasto on Herakleonissa Kreikassa ja sen budjetti on 700 miljoonaa euroa joka riittää suunnilleen omaan henkilökunnan palkkojen maksuun ja parin kansalaisten kysymykseen vastaamiseen. Yksi, kaksi hanketta vuodessa voidaan korkeintaan toteuttaa, mutta riittääkö tämä? Eikö tämän viraston tulisi todella mm, päästä kunnolla jaloilleen ja toimintakykyiseksi? Eli Enisan tyyppinen virasto, joka, siis niin eihän tämä liity mitenkään jäsenvaltioon, jossa se sijaitsee, mutta ei Enisalla ole edes internet-yhteyttä että joka jaksaisi toimittaa tämän eslifin raportin Brysselistä Herakleoniin. Ei kuulkaa kaista riitä. Me puhumme itse turvallisuudesta ja olemme hyvin laajalti esitelleet näitä ongelmia. Keskustelemme SWIFT-sopimuksista ja niin edelleen. Ja meillä on eurooppalainen virasto, joka istuu kreikkalaisella saarella ilman internet ilman internettiä. Ja hänen tuskin pystyy maksamaan henkilökuntansa palkat. Ja johtaja tarvitsee kahdeksan tuntia päästäkseen Brysseliin. Ja kustannussyistä hän voi käyttää vain joitain harvoja lentoja, ei edes kaikkia tarjolla olevia. Joten kysyisin, että onko tämä meidän eurooppalainen vastauksemme kyberrikollisuuteen. Ja miten tätä eh, omaa virastoa ehkä voitaisiin kehittää jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Tässä ensimmäisiä kysymyksiä. Yrittäkääpä vastata, olkaa hyvä. Hvala lipa. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. No, kollega Ruojolen sisällä muistutte minua, että tulen pienestä jäsenvaltiosta – ehkäpä minun pitäisi yrittää vastata omalla kielelläni. No ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi siitä, että minun raporttini ei sisältänyt enemmän äh, yksityiskohtia, jotka olisivat vastanneet moniin teidän, teidän esittämiin kysymyksiin. Mutta täytyy sanoa, että tämä minun äh, äh, käytössäni ollut aika oli kuitenkin kohtuullisen rajallinen, mutta Esri ei ole tehnyt tutkimusta sinällään ja tässä on saatettu kokoon kaikki jäsenvaltiot, kaikki eurooppalaiset virastot, jotka toimivat turvallisuus, jotka toimivat turvallisuustehtävissä. Myös herra Eiler oli Esrifin jäsen. Ja tot, tässä myös koottiin yhteen Euroopan komission edustajia, yritysten, tutkimuslaitosten edustajia ympäri Eurooppaa. Kaikki tämä saatettiin yhden katon alle euro, esimerkiksi se 64 jäsentä oli, jotka hyväksyivät nämä päätökset yksimielisesti. Ja me olemme pyrkineet konsensuspäätöksiin ja tämä lopparaporttikin on tulosta, tämän konsensuksen tulos. Meillä on Meillä oli 11 työryhmää Esrefissä, jotka käsittelivät hyvin erilaisia asioita. Ja minusta suurin lisäarvo tässä Esretin toiminnassa on se tosiseikka, että meidän toimintamme ei keskittynyt yksinomaan teknisiin ratkaisuihin, siis rajaturvallisuuden tai lentokenttien turvallisuuden tai liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden osalta, vaan ensimmäistä kertaa ylipäätään teemme sen johtopäätöksen, että meidän täytyy ottaa tutkimukseemme mukaan myös sellaisia asioita, jotka liittyvät sosiologiaan ja yhteiskuntaan. Että meidän täytyy tämä tämä yhteiskunnan vastustuskyky tai immuniteetti tai että meidän piti luoda vissiä synergiaa tällä saralla, eikä missään nimessä pitäisi näitä ehdotuksia käyttää siis teidän komission ehdoston ja jäsenvaltioiden suuntaan siihen, että, että antaisimme teille ikään kuin kaikki niin kuin manulle illallisen, vaan pointtina on se, että me annamme teille tietoa eri alueilta ja aloilta, ja tältä pohjalta te voitte tehdä poliittiset päätöksenne. Niin ei me puhu pelkästään terrorismin. Totta kai terrorismi on yksi asia, josta on syytä puhua, mutta me käsittelemme hyvin vakavien eh, turvallisuus, eh, käsittelemme hyvin vakavia turvallisuusasioita. Esimerkiksi eh, kuinka paljon vahinkoa aiheutui tästä sähkökatroksesta. Meillä on monia kriittisiä infrastruktuurin osia, joiden, joiden, joiden var, turvallisuus, varmuus täytyy, toimintavarmuus täytyy turvata paremmin. Tämä sisältää myös internetin. Kaikki on osa tällaista hyväksyttyä elin, elintasoa standardia, joka on hyväksytty. Meillä on kuitenkin viestinnän taso. Meidän yritämme arvioida, mitä täytyy tehdä välittömästi ja mitä täytyy tehdä lähemmän 50 vuoden aikana ja mitä ehkä pitäisi tehdä pitemmällä aikavälillä, sanotaan 20 tai 15-20 vuoden aikana. Ja tämä matriisi osoittaa, että kaikki nämä 95 aluetta eh, sisältävät nämä prioriteetit. Että prioriteetteja ei määritellä pelkästään eh, turvallisuusteollisuuden toimesta, vaan nämä prioriteetit määriteltiin myös siltä pohjalta, mitä mielipiteitä tuli eh, tutkimuslaitoksilta, kansalaisjärjestöiltä ja muilta, muista aloitteista. Ja tämä on tärkeää, koska tältä pohjalta me olemme kehittäneet vissiä synergiaa joka antaa sitten näitä tarvitsemiamme vastauksia. Totta kai me haluaisimme tulevaisuuden tutkimustoiminnassa sitä, että se voitaisiin jakaa paremmin ympäri Euroopan unionin. Se on selvästikin tarpeen. Mutta kun ajatellaan Esrifiä ja komissiota, me emme voi luoda tutkimuslaitoksia ympäri Eurooppaa, vaan meidän täytyy löytää oikea tapa yhdistää pieniä tutkimuslaitoksia suurempiin. Ja minusta luulen, että parlamentin välityksellä ja avulla meillä on myös paremmin resursseja ja varaa tehdä tämä. Meillä on paljon pieniä tiimejä ja ihmisiä, jotka ovat, ovat melkoista potentiaalia tutkimukseen, mutta me emme pysty välttämättä käyttämään niitä kaikkia. Tämä raportti on mielestäni on lähtökohta, joka selvästi osoittaa, miten me voimme paremmin hyväksyä päätöksiä Euroopan unionin varojen jakamisesta tutkimussektorilla tulevaisuudessa. Hyvin vaikeiden keskustelujen pohjalta olemme käyneet tämän ajanjakson aikana. Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että meidän pitää keskittyä rahoituksen löytämiseen rahoittamaan meidän kansalaistemme suojaamista, mutta tässä toimessa me emme saa missään tapauksessa henkilö yksityisyyden, me emme saa missään tapauksessa rikkoa yksityisyyden suojaa Euroopan unionissa. Ja me emme saa mennä tämän rajaviivan yli. Me olemme menneet niin pitkälle, että, että me emme puhu tasapainosta ihmisoikeuksien ja turvallisuuden välillä, vaan pikemminkin me sanomme, että, että ratkaisut täytyy löytyä sellaisissa tilanteissa, jossa meidän normimme, norme, että teknologia, teknologia ei kajoa meidän normeihimme ja standardeihimme. On maita, jotka ovat eturintamassa tässä toiminnassa, ainakin minun ymmärtääkseni. Ja on myös eturintamassa olevia yrityksiä. Me olemme kuitenkin toimimme samalta pohjalta. Ei ole väliä sillä, että tuleeko joku ehdotus joltakin suurta monikansallisilta yrityksiltä tai jostain pieneltä, jostain pieneltä tutkimuslaitoksesta. Olen pyrkinyt varmistamaan tämän prosessin aikana, että, että, että ne ehdotukset, joita me teemme raportissa, raporttiimme oli, perustuivat hyvään argumentointiin ja siihen, että kaikki, että teollisuus ja loppukäyttäjät ja tutkimusyhteisö on siinä, niiden takana ja siinä mukana. Niin kuin sanoin, olen sanonut usean otteeseen tältä pohjalta, te poliitikot pystytte tekemään poliittisia päätöksiä siitä, mihin meidän rahamme, siis Euroopan veronmaksajien raha, ivitetään paremman turvallisuuden aikaansaamiseksi. Ehkä voin antaa teille yksinkertaisen esimerkin. En nyt saanut tästä asiasta suoraa kysymystä, mutta siitä huolimatta aika paljon on keskusteltu äskettäin tai viime aikoina siitä, että siihen tyyliin, että, että onko tutkimus puolustussektorilla että saako se suosituimmassa aseman, että saako puolustusalan tutkimus enemmän rahaa. Vastaus on ei, pikemminkin päinvastoin. Se, mitä me tarvitsemme, on enemmän rahaa tutkimukseen, joka antaa paremman väestön, antavaa paremmin, parempaa väestönsuojelua ja turvaa infrastruktuurin. Terrorismi ja meidän rajojemme suojaaminen ei ole ainoa asia. Meillä on monia sisäisiä asioita, joita meidän täytyy ratkaista ja joille, joita meidän täytyy suojella. Ja meidän täytyy myös keskittyä niin sanotaan teknologian kaksinäiseen käyttöön. Teknologioita voidaan soveltaa niin turvallisuuteen, puolustukseen kuin myös siviiliasioihin. Ja kun puhutaan näistä ohjelmista, niin meidän täytyy sisällyttää ulkoinen ulottuvuus tähän paremmin. Jos me otamme askeleen pidemmälle, niin tulemme sellaiseen johtopäätökseen, että käytettävissä oleva välineistö ei ole sellaista, että se mahdollistaisi parhaan mahdollisen käytön. Yksi esimerkki. Kreikan suuret metsäpalot ja Espanjassa ja Etelä-Italiassa ja Ranskassa, joita on ollut muutama vuosi sitten, meillä oli valtavasti helikopterit, joita käytettiin, joita armeijamme käytti ja niitä olisi voitu käyttää näiden spadojen sammuttamiseen, mutta edessä oli ongelma, nimittäin nämä lentäjät eivät olleet koulutettuja tulipalojen sammuttamiseen. Nyt kun ajatellaan, että jos vielä olisi helikoptereissa koulutettua henkilökuntaa, niin ne eivät pystyneet kuitenkaan viestimään näiden maassa olevien sammuttajien kanssa. Meidän maassamme meidän maastamme lähetettiin helikoptereita Kreikkaan mitäs niille sitten tapahtui? Ne olivat paikallaan kaksi viikkoa lentokentällä, koska ei ollut minkälaista viestintää, viestintää maan palontorjunnan ja, ja tämän helikopterin välillä. Siitä syystä me tarvitsemme sellaisia laitteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat sen, että kaikki voimme kriittisinä hetkinä arkipäivänämme, ei pelkästään metsäpaloissa, vaan myös maanjäristysten kohdalla tai vastaavissa tragedioissa, et, joita voi tapahtua Euroopassa ja aivan yhtä lailla kuin muuallakin ja tämän tyyppisissä tilanteissa meidän, meillä täytyy olla sellainen järjestelmä ja välineistä, jotka joka mahdollistaa viestinnän. Ja tämä on yksi kohde, johon rahaa pitää virrata tulevaisuudessa. Ja tämä minä esittäisin teille ja muille päätöksentekijöille pohdittavaksi, että varmistatte sen, että meidän rahoituksemme käytetään oikeisiin tarkoitusperiin kuitenkin useimmat sotilallista toimista toteutetaan Euroopan unionin ulkopuolella, vaikka ne eivät ole varsinaisesti sotilaallisia operaatioita. Mutta monia pidetään sotilaallisina operaatioina, mutta ne onkin, ovatkin oikeastaan siviilioperaatioita tai poliisioperaatioita, joita armeija toteuttaa. Ja siellä käytetään sellaisia välineitä, joita on tarkoitettu tähän tarkoitukseen. Meillä ei ole riittävästi siviili, siviilihenkilökuntaa ja poliisihenkilökuntaa, jota voitaisiin lähettää näihin tehtäväksi. Me tarvitsemme, tarvitsemme myös väkeä kotimaassamme. Ja tämä on se suunta, johon tutkimuksen pitäisi ja teollisuuden, teollisuuden kehityksen pitäisi mennä. Meillä on suuri ongelma Euroopan unionissa – koska meidän teollisuutemme on aika pirstaleinen, me kaikki toimivat omillaan tai kilpailemme toisiamme vastaan globaalisti ja kilpailemme myös Amerikan teollisuutta vastaan, joka toimii hyvin keskitetysti. Meidän täytyy ymmärtää, että me amerikkalaiset toimivat hyvin keskitetysti ja me olemme taas sirpaloituneita. Meidän täytyy saattaa resurssimme yhteen niin, että me pystymme sel- kilpailemaan selkeästi muualla ja tällä tavalla me pystymme antamaan, tarjoamaan parempaa turvallisuutta kansalaisillemme. Ja totta kai meidän täytyy tukeutua tässä niihin premisseihin, että meidän elämäntapamme ja meidän standardimme toteutuvat. Kiitoksia. Ja nyt äh, nämä viimeiset käytössämme olevat minuutit äh, antaisin komission edustajalle. Äh, teillekin esitettiin pari kysymystä lyhyesti, jos mahdollista. Kiitos. Thank you, Mr. Chair. Um... Uh, I would like to very... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan pikaisesti myös haluaisin selventää muutamia seikkoja, jotka liittyvät seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan, erityisesti niiden hyväksi, jotka eivät sitä tunne. Tämä ohjelma perustuu ydin ehdotuksiin, joita ulkopuoliset hakijat esittävät omien tutkimusprioriteettiensa perusteella vuotuisten ohjelmien mukaisesti, joita komissio esittää puolestaan. Eli tähän liittyy poliittisia vaatimuksia, ne otetaan huomioon, ja myös loppukäyttäjien vaatimukset otetaan huomioon. Kysymys siitä, onko tämä täysin akateeminen harjoite. Sanoisin, että puiteohjelmalla on sellainen maine, että se on aika akateeminen, ja osittainhan se onkin. Mutta turvallisuusteema on sellainen teema, jossa nimenomaan sovelletaan, äh, korostetaan sovellutuksia. Äh, ja tämä on se alue, jossa me pyrimme tarkastelemaan nimenomaan menestyksekästä tieteen tekemistä. Pyritä, pyrimme äh, helpottamaan toki tulosten aikaansaamista, vaikka eihän se ole komission tehtävä, se on relevanttien kansallisten viranomaisten tehtävä, olivatpa nämä missä tahansa Euroopassa. Yksi keino avittaa tutkimustulosten levittämistä on olla aktiivisesti yhteydessä loppukäyttäjien kanssa, mukaan luettuna sellaiset loppukäyttäjät, joiden tehtävä on muun muassa pelastaa elämiä ja parantaa turvallisuutta. Joten pyrimme pitämään huolen siitä, että tällaisia käyttäjiä voidaan kannustaa teke, saamaan aikaan lisää tulosta. Eli tällaista hyvien tulosten ketjua pyritään parantaa. Ja täytyy kysyä, missä innovaatio on. Sitä löytyy kaikkialta, jopa pienestä teollisuudesta. Usein ei tunneta sitä, että mm, tällä turvallisuusteemalla sillä on vasta, se on vasta kolmevuotinen ja parhaat tulokset on saatu pk-yrityksessä – jopa paremmat tulokset kuin indikatiiviset kynnykset edellyttävät, jotka asetettiin alun perin. Ja me pyrimmekin tässä määrittämään pk-yritysten roolia tässä kehityskulussa. Haluaisin myös pikaisesti tehdä johtopäätöksiä tai vastata kysymykseen siitä, mitä komissio tekee puiteohjelman täytäntöönpanossa ja tulosten täytäntöönpanossa. Mitä tuloksiin tulee, korostan, painotan ja alleviivaan sitä, että kyseessä on tutkimusohjelma ja Tämähän ei tietenkään ole mikään turvallisuuspoliittinen ohjelma, vaan turvallisuustutkimukseen liittyvä ohjelma. Se kuuluu asianomaisille pääosastoille ja jäsenvaltioiden viranomaisille. Ja näiden tehtävä on pitää huoli siitä, että teknologioita täytäntöön pannaan sillä tavalla, että otetaan huomioon myös eettiset kysymykset. Mitä tulee puiteohjelmaan, haluaisin noudattaa Esrafin ehdotusta, eli hiukan parannettaisiin sen ulkoista ulottuvuutta, mutta myös eettistä, siis tutkimuksen eettistä ulottuvuutta. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin hiukan vetää yhteen, tai oikeastaan oikaista Elenin lausuntoa, joka liittyy tutkimukseen valmistelevista elementeistä. No kyllä tällainen esimerkki on, ehdotus on tehty, siitä kulkee paljon huhuja, mutta ei se mikään komission ehdotus ole. Ja tässäpä olivatkin kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, herra. Matilla oli vielä lyhyt kysymys. Äh, <clears throat> Kiitoksia kovin lyhyesti. Ensinnäkin Tämä raportti ei, ei jää mappi ööhön, vaan se on osa Tukholman ohjelmaa. Sitä on käytetty myös yrityspääosaston tiedonannoissa. Ja jos te olette kiinnostunut työstämme, niin meillä on tämä raportti kokonaisuudessaan täällä. Se on myös Esrifin kotisivuilla luettavissa. Jos te haluatte, voimme myös sähköpostittaa sen teille. Ehkäpä komission välityksellä, niin että kaikki tiedot ovat käytettävissä. Kiitokset vielä näistä tiedoista. Tämä oli kyllä erittäin kiinnostavaa, että meitä, meidän huomiotamme kiinnitettiin tähän aiheeseen. Kiitos paljon, oikein hyvää kotimatkaa ja me siirrymme suoraan seuraavaan esityslistan kohtaan, sillä seuraavakin vieras on jo saapunut. Kiitos. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Parhaat kollegat, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan ja toivotan sydämestä tervetulleeksi Martin Schlynmassin, joka on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EITn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hän on ollut vieraanamme aiemminkin ja hän on kertonut meille, miten instituutti on toiminut, mutta nyt kehitystä on tapahtunut. Ja minullakin oli jo tilaisuus eh, saada tästä tietoa ja halusin, että myös valiokunnan jäsenet, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita, saavat tilaisuuden saada lisätietoja e ITn toiminnasta. Joten lämmät kiitokset, että olette saapuneet vieraksemme, herra Schürmans. Mukavaa, että olette valmis esiintymään meille. näin saattekin välittömästi puheenvuoro, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, it's a... Uh, Hyvät naiset ja herrat, on milloin on etuoikeus ja kunnia saada olla täällä takaisin. Ja niin kuin ensimmäisestä kuvasta näkyykin, niin aion muutama minuutin käyttää siihen, että selvitämme, mikä oli tämä, tämän EITn perustamisajatus ja miten me olemme sitten tehneet, mitä me olemme tehneet. Ja sitten puhuisin hieman siitä, mitä on saatu tähän asti aikaan ja, ja sellaisia asioita, joista ehkä haluatte puhua. En nyt aio puhua pitkään. Ehkä 20 minuuttia puhun, että sitten saatte tilaisuuden keskustella kanssani, koska keskustelu on varmasti tärkeämpi kuin esitys. No niin. No luulenpa, että tärkein elementti, jota minun pitäisi painottaa, kun puhutaan tehdystä työstä, että tämä työ on, jota me teemme Euroopan tutkimus- ja innovaatioinstituutissa, on tietenkin se, että me käsittelemme tällaista tietokolmiota kokonaisuutena, ja sitä pitää painottaa yhä uudestaankin, kun me puhumme tiedo, tietokolmiosta. Se on yksinkertainen juttu. Siinä ovat kaikki, mukana kaikki eh, elementit tässä tietokulmiossa, jotka voivat johtaa innovointiin tai eh, liike- tai yrityselämään eh, ei ole kysymys EIT pelkästään valtavaa rahastusta, vaan se on paljon enemmän sitä, että yritetään saada aikaa uusia asioita, uusia yrityksiä, uusia palveluja. Ja tämän sanottuani niin me katsomme kokonaisuutta. Ja minusta on myös hyvin tärkeää painottaa sitä, mikä on tavallaan se sytyke tässä kolmiossa, tai kipinä tässä kolmiossa, jos halutaan olla yrityselämässä mukana. Me, me puhumme emme riittävästi ole ottaneet vakavasti sitä, tätä keskeistä asiaa, mitä yrittäjyyttä. Yrittäjyys ei ole pelkästään se kipinä, joka yhdistää nämä asiat, vaan se on myös se käyttövoima. Ja meidän pitäisi muistaa se, niin kuin näette seuraavassa kuvassa, että me teemmekin näin. No, me panemme periaatteessa täytäntöön toimintojemme tällaisissa tieto- ja innovaatioyhteisöissä. Totta kai, jos tarkastellaan Euroopan innovaatiotoimintaa, en nyt halua mitään samoja esimerkkejä kuin viimeksi. No, edelleenkin on melkoinen tavoite edessämme ja monia asioita täytyy tehdä ennen sitä. Totta kai yksi asia liittyy siihen, että saadaan lisää kapasiteettia Eurooppaan. Meillä on ollut tämä upea Lissabonin tavoite, 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Emme ole pystyneet sitä toteuttamaan. Ihmiset puhuvat viisaudesta, kun puhutaan tästä prosenttiluvusta. Itse sanoisin EITn pääjohtajana, että pidetään kiinni tästä kolmesta prosentista, mutta huolehditaan siitä, että pääsemme siihen kolmeen prosenttiin. Tämä on todella, todella, todella tärkeä. Mutta se sinällään ei riitä. Ja niinpä luulenkin, että on toinenkin elementti tässä, jonka olen myös maininnut, että me tarvitsemme, meidän täytyy integroida tämä ää, tietokolmio. Sitten jotkut sanovat, että mikä siinä, mutta minkä takia yhdistetään sitten korkeakoulutus ää, tutkimukseen ja ää, yritystoimintaan. No, kuten sanoin aikaisemminkin, innovaatio periaatteessa voi olla missä tahansa korttaa tätä ketjua. Meidän täytyy myös ymmärtää se, että se vanha mantra, josta me, jota me puhumme, että tiede johtaa innovointiin, no se on, no se tietenkin riippuu vähän näkökannasta, se on jo venyttänyt aika paljon pohjaansa. Ei pelkästään tie, tiede johda innovointiin. Tämä, näiden, äh, tämä integraatio tässä tietokolmiossa on erittäin tärkeä yksi lisäelementti, johon äh, kun puhutaan innovoinnista ja liike-elämän, yrityselämän äh, synnyttämisestä, niin yksi asia, joka kun ajatellaan yritysten luomista, on, on keskustelu ja diskuteeraus. Ja, ja toistan tämän, me tarvitsemme vahvaa johtajuutta ja selkeää johtajuutta. Ja se, mitä me olemme tehneet, kun me olemme rakentaneet innovointiyhteisöitä, niin, niin johtajuus on yleensä sama kuin toimitusjohtaja. Tämä tietokolmio, me tarvitsemme innovaatioita ja uusia innovaatiomalleja. Toivottavasti ne taas sitten innostavat muita sanon samaa, mitä sanoin aikaisemminkin, on edelleenkin monien keskuudessa sellainen käsitys, että nimenomaan tiede synnyttää innovaatioita. Mutta on, on monia muitakin, on suunnitelma, suunnitteluinnovointeja ja meillä on, meillä on myös kiinalaisia yhtiöitä, jotka innovoivat ja kaikki nämä elementit täytyy näkyä myös Euroopassa. Toinen elementti, jonka olen mainittu aika aikaisemminkin, että yrittäjyys, se on erittäin tärkeää. Ja rehellisesti sanoin hyvät naiset ja herrat, tänä päivänä meidän yhteiskunnassa me katsomme tutkijoita, insinöörejä, suunnittelijoita, saatte, saatte ihailla tut, tutkijoita ja tiedemiehiä, ja, mutta te suhtaudutte samalla tavalla yrittäjiin. No tuskinpa jotain täytyy tapahtua tässä paketissa Siksi yrittäjyys ja korkeakoulutus ovat erittäin keskeisessä asemassa tässä. No, mitä tämä, tämä tieto- ja innovointiyhteisö tarkoittaa, se on integroitu, luova ja osaamisperusteinen autonominen kumppanuus, mutta se on, ja se on kansainvälisesti, kansainvälisesti toimiva yhteisö. Sitten nämä kumppanit ovat tästä tietokolmiosta, sanoisin jopa että, että on eri asioita eri maissa ja eri kansakunnissa. Tämä ei ole mikään helppo juttu hoitaa. Ja hyvin tärkeä tekijä tässä, olemme, meitä on myös kritisoitu tästä, on tämä sijaintipaikka ja niiden yhdistäminen. Tämä tarkoittaa minusta sitä, että että nämä keskeiset elementit innovaatioverkosta saatetaan yhteen, yhteen keskukseen niin, että tämä tieto voi periaatteessa liikkua innovaation suuntaan. Eli ei tarvita mitään valtavia raportteja ja, ja keskustelujen siirtämistä, vaan että kaikki tapahtuu automaattisesti ihmisten tasolla. Ja itse asiassa tämä ei ole mikään eurooppalainen seikkailu, tässä tapauksessa e USA ja monet muut maat ovat johtaneet tätä, tätä junaa. E, siellä on tehty tällaista jo pitkän aikaa. Mutta tämä on vaikeaa, ja se on, mutta se on samalla myös mahdollisuus. No mitkä ovat ne keskeiset asiat? Mainitsin jo johtajuuden. Se on meistä tämä koko, koko homman kova ydin ja voidaan ajatella, että on 20 kumppania ja sitten yksi toimitusjohtaja vetää ja sitten pitää huolehtia, että saadaan aikaan joku tällainen juridinen ja taloudellinen yhteisö ja kokonaisuus, joka vetetään eteenpäin. Sitten halutaan toimintasuunnitelmat, silloin tarvitaan tällainen bisnessuunnitelma ja meidän täytyy keskittyä myös siihen, että saadaan tuottoa koko EITn tarina ei ole pelkästään input, ei ole pelkästään siitä, paljonko rahaa käytetään, vaan EITn tarina on se, että kuinka me, kuinka me saamme tästä. Tämä on lisäarvokeskustelua nimenomaan. Ja muutaman vuoden päästä siihen kysymykseen pitäisi pystyä vastaamaan. Mainitsin jo tämän. Yrittäjyys on avaintekijä. Ja myös parlamentissa haluaisin vielä mainita, että me teemme, mikä, mikä meidän vallassamme on. Me hyvinkin me emme halua kuunnella sellaisia ajatuksia, että no joo, mutta ei tätä voi tehdä, että eikö se pitäisi tehdä toisella tavalla, ehkä pitäisi keskustella ensiksi sitä asiasta. Me vaan teemme sen. Ja, ja sitten arvioida, mitä tulee, mikä on tulos. Ja tämän lisää, minä haluan pitää tämän mahdollisimman simppelinä, yksinkertaisena, eh, että eh, se tarkoittaa myös, että että otetaan riskejä, toivottavasti valvottuja riskejä. Me keskityimme kolmeen teemaan, ilmastoon, kestävään energiaan ja tieto- ja viestintäteknologiaan. Ja me olemme valinneet sitten joulukuussa, me olemme kuukauden edellä aikataulusta, me olemme valinneet nämä kolme skenaariota. Ja tämä on ymmärtääkseni tehty hyvin läpinäkyvällä tavalla koska keskeinen, keskeinen tekijä päätöksenteossa johtokunnassa oli se, että, että, että meillä on osaamiskeskus, joka vie kohti innovaatioita. Tämä sitten johti näihin valintoihin. Aivan lyhyesti haluan kertoa, mitä nämä elimet tekevät. Tämä ilmastoyhteisö keskittyy neljään alueeseen. Se arvioi ilmastonmuutosta ja hallinnoi sen käyttövoimia, jotka, joka jo sinällään on melkoinen homma. Siellä puhutaan ja keskustellaan tästä vähähiilisistä kaupungista ja myös sopeutuvasta vesihallinnosta ja nollahiilituotannosta. Ja siellä keskitytään. Meillä on muutama keskus, tällainen yhteiskeskus Euroopassa, jotka mainitaan tässä slaidissakin. Tämä on Lonto, Zürich, Berliini, Suur-Berliini ja Randstad, ja jos te ette tiedä missä se on, niin se on Hollannissa tällainen metropolialue, tämä Randstad. Mm. Ja kiinnostavaa kyllä on esitelty myös tällainen alueelliset innovaatiokeskukset, jossa sitten tuotteet ja palvelut sitten elävät. Ja nämä ovat periaatteessa ympäri Eurooppaa, niin kuin näette. Ja tässä saadaan tällainen kuva tältä pohjalta. Tässä ovat nämä yhteiskeskukset, tämä ilmastoyhteisö, ja alueelliset innovaatiokeskukset ja, ja koko lähestymistapa on, tai koko konsepti on se, että johtaja, toimitusjohtaja vetää koko toimintaa ja saa siis tukea näiltä, näiltä, näiltä yhteiskeskuksilta, jotka ovat sitoutuneet tähän yhteiseen toimintaan. Ja sitten meillä on vielä nämä alueelliset innovaatiokeskukset, jotka voivat jatkaa tätä työtä. En nyt halua puhua kovinkaan paljon tästä. Tässä on nyt kuitenkin tämä tarina tämän, tämän nolla hiilituotantojärjestelmän takana. Näytän tämän työn siitä, kuvan siitä syystä, että, että liike-elämän olo on merkittävä asia, hyvin merkittävä. Te näette tässä, täällä on sisko, e, se on, sitten on Shell, Beluga, Eh, ja SMI ja Bayer. Ja että sitten mitä meidän tällä ajan takaa on se, että nämä valitut eh, innovaatioyhteisöt, kikit, ne eh, sisältävät merkittäviä toimijoita liikelemässä. Ja muistetaan sitä keskustelussa, jota on intressissä käytänyt. Haluatteko te varmistaa, että meillä on riittävästi liike-elämää, yrityselämää mukana? Kyllä minä uskon, että sitä on. Ja tämä on avaintekijä meille, koska on akateeminen maailma myös tärkeä, mutta yritysmaailma on se, joka on avainasemassa. Nyt sitten muutama asia innoenergiasta, innovoivasta energiasta. Me haemme tällaista riippumatonta ja kestävää energiajärjestelmää, joka mahdollistaa ilmastoneutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä innovaatioiden voimin. Siellä on myös tällaisia yhteiskeskuksia Karlsruissa, Grenoblessa, Eindhovissa, Löövenissä, Barcelona, Krakovassa ja Tukholmassa. Mä lisäsin tänne yhden rivin, joka saattaa olla kiinnostava, nimittäin tässä pyritään muodostamaan näitä niin sanottuja Eurooppa-yhtiöitä joka tarkoittaa sitä, että siellä otetaan hyvin vakavasti tämä asia, koetellaan yhteisiä taloudellisia, juridisia kokonaisuuksia. Siellä on monia kumppaneita, siellä on akateeminen maailma, on siellä julkinen ja yksityinen sektori kumppanuustasolla jotka sitten muodostavat yhdessä tällaisen juridisen kokonaisuuden. Tämä on hyvin tärkeää tulevaisuudessa. Tämä ei tapahdu yön yli, vaan se vie aikaa. Tässä on nyt sitten Muutama esimerkki, jo, mitä tullaan tekemään. Tässä on paljon kumppaneita, tässä on yhteiskeskuksia. Niin kuin näette, tässä on vahvasti teollisuus mukana. Katsokaa EIVtä ja Saksaa. Katsokaapa Schneider on yksi keskeinen firma. Tässä on kovasti vahvoja yrityksiä mukana ja aika mukavasti levinnyt ympäri Eurooppaa tämä, tämä oikeastaan niin kuin syntyi, me emme sitä synnyttäneet. Tässä oli jo olemassa aika paljon osaamiskeskuksia ja tutkimuskeskuksia, ja, e, e, jotka sitten laittavat hynttyyt yhteen tässä meidän projektissamme. What they're going to do, uh... Te näette, mitä, mitä tässä yritetään tehdä, Ruotsissa aiotaan. Pyritään luomaan tällaisia älykkäitä verkkoja Puolassa. Siellä on asiantuntemusta puhtaan hiilen teknologiassa. Mainitsin tämän parlamentille aikaisemminkin, että ilmeisesti Kiina johtaa maailmassa puhtaan hiilen teknologiassa. Kiinnostavaa kyllä. Eh, mutta kun ajatellaan Kiinan hiilen käyttöä ja kulutusta, niin mielenkiintoista. No sitten tieto- ja viestintäteknologialaboratoriot. Tässä Eurooppa on vahva. Me etsimme sellaista, millä tavalla voidaan maisemaa muuttaa. Eh, haetaan radikaaleja innovaatioita, yritetään yhdistää tällaisiin yhteisvirityksiin näitä olemassa olevia yksiköitä, ja toivottavasti tämä johtaa sitten uuteen, uuteen yritystoimintaan näissä palveluissa. Tässä on yhteiskeskuksia, niin kuin näette. Ne ovat, siinä on erityisiä tavoitteita, niin kuin on mainittu. Tämä on periaatteessa tässä on kuitenkin pitkälti Euroopan tieto- ja viestintäteknologiayritys mukana. Siellä on ja ja, ja e EDF ja, ja Telekom ja niin poispäin. Ja siinä haetaan sitä, että saadaan lisää aggressiivisuutta innovointiin internetin tasolla. Pitkälti tämä on on aika onnetonta, että joudumme sanomaan nämä, että viime vuosina tämä on, tämä on tapahtunut Euroopan ulkopuolella. Ja tästä on monia esimerkkejä, mutta valitettavasti viime vuosina. Mutta onneksi me olemme viime vuosina päässeet mukaan peliin pikkuhiljaa. No sitten nämä innovointikeskukset, niin kuin näette, se on vahvoja kumppaneita, esimerkiksi Ranskassa, Alcatel Lucent, mutta katsokaa Saksaa, siellä SAB ja Siemens. Olen varsin luottavainen sen suhteen, että me onnistumme on kyllä kiinnostavaa myös, että tämä erityinen KIK, siis yhteisö, on oivaltanut, että, että, että, että kumppanit muissa maissa ovat mukana luomassa sitä, mitä yhdessä saadaan aikaa, Niin kuin näin, että tässä muodossa esimerkiksi sanotaan, niin kuin Budapestissa on myös huomattava klusteri. A, small picture on that knowledge. Ja sitten tässä on tämä äh, tietokolmio, jota voidaan pikku hetken aikaa äh, katsella. Tässä on muutama elementti, johon täytyy keskittyä. Yksi ensimmäisiä asioita, joita me teemme nyt on tämä näissä KIK-yhteisöissä, että yritetään luoda uuden tyyppistä koulutusta äh, ja uuden tyyppistä yrittäjyyttä. Me olemme kaivanneet tätä aikaisemmin. Monet johtavat yliopistot näissä KIK-yhteisöissä katsovat samoin on kiva, että nämä yliopistot ovat hyvin aggressiivisia. Se etsitään kesäkouluja, kesäyliopistoja siellä, jossa rakennetaan yrittäjyyskoulutusta. Tämä on oikein hyvä juttu. Sama tarina oikeastaan koskee myös sitä, että saadaan yksi, yksilöt ja mon, poikkitieteelliset tiimit kehittämään tällaisia läpi, läpimurtoideoita ja ajatuksia. Ja edelleenkin tämä on todella hyvin tärkeää. Ja lopuksi tässä kolmiossa te näette myös nämä tuke, tukea antavat innovaatiotoiminnat. Toimijat. Tämä kuva sattuu, sattuu olemaan sellainen kuva, joka perustuu tällaiseen huippuosaamiseen. Tässä näette, että on yrittäjät, koulutuksessa mukana olevat asiat. Oleellista on kuitenkin se, että saadaan tässä projektissa lisäarvoa uusien projektien myötä. No niin, tämä on nyt ö, tämä päivän tilanne kolme tällaista KIK-yhteisöä, innovaatioyhteisöä. Me autamme niitä antamalla, antamalla niille tällaista valmisteluvaroja. Ja tämä on hyväksytty tänään. Tämä ei ole mikään triviaali juttu, koska kukin kussakin KIK-yhteisössä on niin paljon kumppaneita, että, että siinä tarvitaan panostusta. Olemme kaksi viikkoa myöhässä. Ehkä se on huono juttu. No se on kyllä ihan ok. Tämä on kuitenkin kova juttu. Ja usein nämä kestävät vuoden. Nyt tämä on tehty kuitenkin kolmessa kuukaudessa. Ja nyt sitten seuraaviin vaiheisiin halusin mainita muutaman asian, jotka ovat varsin kiinnostavia. Me tulemme käynnistämään kesäkuussa tämän tällaisen KIK-konferenssin, ja silloin me pystytään ehkä, ehkä pystymme tekemään puitesopimuksen seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ja tämä, tätä sitten juhlitaan kesäkuussa 2010, eli tänä vuonna Barcelonassa, jossa meillä on ensimmäinen tilaisuus puhua äh, Kikin antamista opetuksista, että, että, että äh, opimme kokemuksista. Me olemme onnistuneet aika hyvin siinä, että olemme saaneet tämän kick-ajatuksen myyntyä, mutta meidän täytyy tehdä oikeat asiat paljon paremmin ja mitä meidän täytyy tehdä, että tästä asiasta päästään paremmin eteenpäin. Kuten mainitsin, tämä toivottavasti tapahtuu kesällä. Sitten me aiomme oppia näiden KIK-yhteisöjen tekemästä työstä. Ja voisin myös mainita, että alle kahden viikon päästä me avaamme Budapestissa toimistomme, ja se on jo pitkälti valmis. Henkilöstöä ollaan vielä hakemassa. Meillä on nyt yhdeksän, niitä on yhteensä 35 vuoden loppuun mennessä ja sitten yli 50 2011. Meillä me pyrimme pääsemään taloudessa itsenäiseen asemaan. Tämä on yhteinen hanke komission ja EITn tasolle. Me tarvitsemme tietenkin kaiken tuen. Tämä ei ole mikään helppo juttu, mutta jotta pystyisimme tuottamaan tuloksia mahdollisimman yksinkertaisella tavalla näissä yhteisöissä, siksi me, meillä täytyy olla taloudellinen autonomia. No mikä sitten tämä pitkän aikavälin kehitys näiden muiden esimerkiksi kikkien kehityksen lisäksi? No ensinnäkin tällä kaudella 2010 aloitamme konsultaatiot strategisesta innovaatioagendasta yhdessä komission ja EIT välillä. Tämä on hyvin oleellista meidän kannaltamme, koska haluan teidän kaikkien ymmärtävän, että seuraava – seuraavan mahdollisen kikin rahoitus on, suun, sitten suunnitellaan tänä päivänä vuodelle 2014. Voin kertoa, että viime viikolla sain kaksi kik ehdotusta joista toinen käynnistyi. Ja johtokunnassa me saamme usein pyyntöjä, että voimmeko puhua teidän kanssanne, koska meillä on tällainen ajatus, että me haluaisimme jo päästä liikkeelle 2014 tässä on sellainen juttu, että että meillä on tämän päivän ja huomisen välinen kuilu. Hyvä juttu on se, että me ehdimme oppia, tämä on tärkeää, ja tämä on osa tätä harjoitusta, ja minä pidän tästä. Mutta samalla me eh, haemme mahdollisuuksia eh, pitää niin kuin tämä eh, homma elossa, että, että ehkä me 2012-2013 voisimme valmistella sitten seuraavaa kilpailua vuodelle 2014, tämän tyyppisiä optioita. Mutta nämä ovat kaikki sellaisia äh, kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, mitä, mitä me teemme yhdessä näiden kikkien kanssa, yhteisöjen kanssa. Ja kaikki liittyy muun muassa rahoitukseen. Täällä on kuitenkin asioita, jotka täytyy hoitaa pikkuhiljaa ajan myötä. Meillä on tietenkin tällainen sidosryhmäkonferenssi vuonna 2011. Me EITn tasolla hyväksymme sitten, sitten ensimmäisen strategisen innovaatioagendan 2011 ja komissio sitten finalisoi oman versionsa ja se tulee parlamenttiin käsiteltäväksi. Ja lopuksi mainitsisin vielä, että me olemme kulkeneet pitkän tien tämän EIT-säätiön myötä, EITn perustamisen jälkeen ja kesällä varmastikin että saadaan tällainen säätiö tähän EIT-organisaatioon, joka auttaa tavallaan osana EITn kokonaisorganisaatiota myös näiden kikkien luomista ja EITn eteenpäin toisaalta. Kuluu vielä vuosia tähän, koska meidän täytyy saada tästä säätiöstä todella luodin kestävä että se saa riittävän rahoituksen ja niin poispäin. Ja, se, ja semminkin, tämä on myös tärkeää, että siitä tulee itsenäinen säätiö tämä minun esitykseni päättyy tähän kuvaan ja me opimme, mitä me teemme, me keskitymme vaikutukseen eikä niinkään pelkkiin ohjelmiin, me keskitymme johtamiseen äh, ja siihen, millä tavalla päästään tuloksiin. Tässäpä tämä ja jätänkin sitten äh, ohjenuoret puheenjohtajalle. Kiitoksia. Herzlichen Dank für die vielen Informationen sydämelliset kiitokset kaikista näistä tiedoista. Nyt meidän täytyy kuitenkin olla kurinalaisia, koska meillä on tasan puoli tuntia äh, kysymyksiä ja vastauksia varten. Meillä on muitakin vieraita, jotka itse asiassa ovat jo paikalla, emmekä halua, että he joutuvat odottamaan. Meillä tässä on nyt kymmenen puheenvuoropyyntöä ja pyytäisinkin teiltä, että kollegat esittäisivät lyhyitä ja ytimekkäitä kysymyksiä minuutti pari korkeintaan. Rovaa, mm, Kavaja on ensimmäinen, olkaa hyvä. Very much, uh, President. Uh, I would like to send... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Schurmania tästä esityksestä ja onnittelisin äh, EITtä sen hyvästä toiminnasta. Se oli alussa hankala projekti, sitä oli hankala käynnistää, mutta olen nyt oikein tyytyväinen siihen, miten toiminta on jatkunut. Ja on oikein mukavaa sekin tapa, jolla sidosryhmät ovat myötävaikuttaneet sen toimintaan. Yksi EITn menestyksen avain avaimista on ollut se, että hyvät yliopistot ja teollisuus ovat halunneet vastata haasteeseen. Mutta nyt täytyisi konsolidoida tai lujittaa kiksien toiminta. Minun mielestäni EITn rooli menee kuitenkin tätä pidemmällekin. Sillä on myös tehtävänä olla ikään kuin katalysaattorina Euroopan yliopistojen uudistumisessa ja sen täytyy myös toimia katalysaattorina yliopistojen ja elinkeinoelämän suhteiden parantamisessa. Meidän täytyy luoda ja viedä eteenpäin Euroopan tutkimusaluetta. Nyt täytyykin pohtia, että millä tavalla parhaalla mahdollisella tavalla voidaan myötävaikuttaa Euroopan tutkimusalueen laajenemiseen ja millä tavalla voitaisiin Euroopan tutkimusneuvoston kanssa tehdä rinnakkain työtä niin, että Euroopan innovaatioalue todellakin olisi totta. Bedanke mich herzlich, Angelika Sydämelliset kiitokset seuraavaksi Angelika Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja, kiitoksia ensinnäkin siitä, että olette tullut, tullut vieraaksemme ja kerrotte meille äh, tilanteesta. Tämä on mielestäni oikein hienoa, mitä on ollut käynnissä. Ensimmäinen kysymykseni liittyy PK-yritysten osallistumiseen kikseihin. Nehän ovat todellisia innovaation kantajia Euroopassa, kaikkialla Euroopassa. Miten PK-yritykset ovat mukana kikseissä ja jos ovat, niin miten laajalti. Ja toinen kysymys, onko tämä EIT Foundation-säätiö, mitä se tarkalleen ottaen tekee. Ja sitten kun puhutaan maantieteellisestä jaosta, tämähän monissa maissa puhutaan tällaista klusteri aloitteista. Puhutaanko silloin samasta asiasta vai onko tämä jotain muuta? Kiitos. Kiitoksia ja sitten kollega Van Nistelrooy. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun Hollantia. Tämä varmaankin sopii myös herras Hyrmansille. Myös minä haluan mielelläni tässä ihastella teidän vauhtianne. Te todella tuotatte tulosta, tämä on erittäin myönteistä. Ettekä myöskään tee sitä, minkä muut ovat jo tehneet. Teillä on oma ää, toimialanne ja pysytte hyvin mielestäni siinä. Tämä on erittäin kiinnostavaa kaikki, mitä teette. Luin tässä muuten lehdestä jotain tällaista laulukilpailustakin. Niin, aika suhteellisen vähän mielestäni rahaa on käytetty ja kyllä mielestäni on innostavaa lukea, kuinka paljon tällä on saatu aikaan. Kun nyt puhutaan sitoumuksista, nyt riippumatta kikseistä tai muista, niin puhukaapa hiukan vielä tästä rahoituskysymyksestä. Ja sitten toinen kysymys. Minä olen hyvin aktiivinen aluepolitiikassa, Euroopan unionin kohesiopolitiikassa ja niin edelleen. Ja mielestäni on kiinnostavaa, että te puhutte myös tästä maantieteellisestä jaosta. Tämä on hyvä. Tarvitaan keskittymistä, jotta saadaan aikaan massaa ja Euroopassa meillä on tästä hyvin paljon tietoa. Ja sitten tämä tämä siirtäminen tois, toisille alueille Euroopassa joskus toimii hiukan vähemmän hyvin. Minun mielestäni on hyvä, miten tämä nivoutuu muihin ohjelmiin, joita meillä on käytössämme. Ja kun nyt katsotaan, mitä te teette ja mitä teknologiaa instituutti ja teknologia, platformit tekevät. Onko tämä kaikki irrallaan toisistaan vai vain yksi suuri kokonaisuus? Miten tämä oikein voi ymmärtää? Erityisesti tätä nyt kysyn vuoden 2013 jälkeistä aikaa silmällä pitäen. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Rova Riera Madurel. Kiitos puheenjohtaja poliittisen ryhmäni nimissä haluan todella kiittää teitä tästä hyvin kiinnostavasta esityksestä tänne valiokunnassamme jälleen kerran ja onnitella teitä tekemästänne työstä. Täytyy todella sanoa heti puheenvuoroni aluksi, että olemme täysin samoilla linjoilla kanssanne, mitä innovaatioihin tulee. Ja se, mitä sanoitte toteutetusta työstä, herättää pari kysymystä. Haluaisinkin ensin kysyä teiltä, että eikö olisi parempi, jos instituutti toimisi pikemminkin komission puitteissa tutkimus- ja innovaatiokomissaarin vastuualueen alla, eikä siellä, missä se on nyt. Ja sitten kaksi muuta kysymystä. Ensinnäkin ensimmäinen kysymykseni liittyy kokemuksenne itse käynnistä kehittymisen ja käynnistymistyön osalta, niin kuin tiedätte, me käymme keskustelua yksinkertaistamisesta, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman haku kriteerien suhteen ja niin edelleen. Ja ennen kuin ohjelma nyt, seuraava ohjelma nyt käynnistetään, meidän täytyy ehkä analysoida sitä, miten tätä byrokraattista taakkaa hankkeiden hankkeen osallistujien suhteen voitaisiin keventää. Teillä on varmasti paljon kokemusta, joka voi olla hyödyksi myös meille tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman käytön suhteen. Tällainen käyttäjämielipide on meille aina hyvin kiinnostava. Ja toinen kysymykseni on hyvin konkreettinen. Olemme kuulleet, että eräs hanke on hylätty perustellen, että siihen liittyi myös, tai että siinä oli mukana myös julkinen taho. Ja että, ja nyt siteeraan, tässä on riskinä, että tähän pyritään vaikuttamaan poliittisesti, mikä taas saattaisi estää vapaata toimintaa. Ja tämä EIT-kommentti kyllä yllätti minua kovasti, koska minun mielestäni se on täysin ristiriidassa EITn tavoitteiden suhteen, kun totesitte, että kaikki Euroopan unionin eri tasojen viranomaiset ovat keskeisessä roolissa innovaatio- ja tutkimushankkeita hankkeiden suhteen. Olenko tässä nyt ymmärtänyt jotain väärin vai voitteko vahvistaa, että todella näin on käynyt kuin mitä tässä kuvailin? Kiitos. Elnök úr, köszönöm a Tisztelt elnök úr, az ön intézménye. Kiitoksia, puheenjohtaja. Teidän instituuttinne tekee työtä erittäin kiinnostavalla alalla. Ja nyt kun me olemme kuulleet yliopistojen tilanteesta, on puhuttu myös Tämä tiedon kolmio, josta olette puhunut, kun ajatellaan ihan konkreettisia tuloksia, mitä on saatu aikaan. Ettei nyt puhuta yleisellä tasolla tällaisia mitään sanomattomia yleistyksiä, vaan onko todella jotain parametreja, joiden pohjalta instituuttien tuloksia voidaan mitata? No niin, sitten toinen kysymykseni teillä on virkamiehiä. Miten nämä kiksit on voitu järjestellä, jos teitä on todella vain yhdeksän, jos teillä on vain yhdeksän työntekijää? Miten se on ollut mahdollista? Sitten kolmas asia. Hallintoneuvoston kokoonpano on hyvin tärkeä ja me olemme kuulleet, että hallintoneuvostoon on vaikutettu myös poliittisesti. Hyväksyttekö te tämän? Hyväksyttekö sen, että Unkarin edustaja on ei tiedemies, vaan poliitikko? Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Tikau, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să mulțumesc, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Schulmansia ja minulla olisi muutamia kysymyksiä. Ensimmäinen liittyy maantieteelliseen alueeseen. Aivan kuten muutkin kollegat ovat maininneet, niin minäkin haluaisin tietää, että miksi teillä ei ole edustajia kaikista jäsenvaltioista yhdessä tai toisessa tieto- tai innovaatiokeskuksessa, eli kikseissä. Ja minkälaisia ongelmia teillä on ollut ja miten, e, e, mitä ehdottaisitte tehtävän, jotta saataisiin parempi maantieteellinen edustus? Toinen kysymykseni liittyy tekijän ja teollisoikeuksiin. Olen iloinen vuodessani todeta, että myös yksityissektori on mukana tällä kentällä. Ja koska ei ole tätä kuuluisaa EUn laajuista maantieteellistä edustavuutta, niin tulee sellainen uhka, että tulee tiettyjä keskittymiä muiden alueiden kustannuksella, jotka sitten jäävät ikään kuin lapsipuolen asemaan. Ja senpä vuoksi esitänkin kysymyksen, joka liittyy tekijän ja teollisoikeuksiin. Kysymykseni kuuluu, miten voimme saada parempaa maantieteellistä edustavuutta koko EUn alueella? Älkäämme myöskään unohtako sitä kysymystä, että miksi ei ole edustajia kaikista jäsenvaltioista. Kiitos. Correa de Campos. Seuraavaksi Correa de Campos, olkaa hyvä. Presidente, uma pergunta apenas. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kysymys vain minulta mutta ennalta toteaisin, että tämä on nyt toinen kerta, kun minulla on ilo kuulla herra Schürmansia, ja mielestäni tämä ilo on todella suurempi kerta, kerta kerralta. Hienoa. No niin. Ähm, mitä tulee johtoon, teidän äh, laitoksenne johtoon, herra Schürmans äh, oli hyvin luottavainen sen suhteen, että voidaan todella kehittää johtokapasiteettia, mutta miten tämä eri instituutioiden kirjo saadaan nivoutumaan toisiinsa, jos on näin kovin vaatimaton budjetti käytettävissä? Miten se on mahdollista? Miten tämä on mahdollista? Kiitos. Herra Seuraavaksi herra Mesaraus. Elnök úr, szeretném én is megköszönni igazgató úrnak. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää. Minä, minä olen täällä. Minä olen täällä. Ja haluaisin ö, pääjohtaja Skurmans, minäkin kiittää teitä tästä esityksestä. Minulla on ollut jo tilaisuus kuulla jonkin verran ja saada tietoa eit toiminnasta ja kokemukset, joita olen saanut, ovat olleet yksinomaan myönteisiä. Kiitos tästä. Ensimmäinen kysymykseni itse asiassa tulikin jo täällä esiin, nimittäin tämä maantieteellinen ulottuvuus. Miten instituuttinne voisi toimia tehokkaammin Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Näissä maissa minä olen työskennellyt 30 vuotta tutkimuksen ja kehityksen parissa, mutta tämä tiedon kolmio <laughs> ja tämä tutkimus ja innovaatio on aika köyhää ja suhteet yritysten ja yliopistojenkin välillä ovat aika kehittymättömät, joten olisi hyvä saada aika hiukan homogeenisuutta ja teidän instituuttillanne voisi olla johtava asema tässä työssä. Erityisesti ilahduin, kun sanoitte, että olitte avaamassa keskuksenne Budapestissa kaksi viikkoa sitten ja toivon, että että se, se, että se antaa oman panoksensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitten vielä viimeinen kysymys. Ähm, tieto- ja viestintäteknologiakeskukset, mutta mitä muita ö, painopistealueita olette suunnittelemassa Oletteko esimerkiksi aikeissa käsitellä fuusioreaktorikysymystä tai innovaatioita, jotka liittyvät fuusioteknologiaan? Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt mielelläni annan herras Hyrmänsille tilaisuuden vastata. Jaha, oliko siellä takana vielä yksi kysymys? Suottajan anteeksi, en nähnyt teitä. My name is Elisa Bulman. I'm from... Niin, kiitoksia. Edustan alueiden komitea. Olen Elisabeth Bulman. Haluaisin pyytää teitä kertomaan enemmän näistä alueellisista innovaatiokeskuksista. Gut, danke schön. Und... Hyvä, kiitoksia. Niin, tosiaan ihan lopuksi antaisin sitten vielä komissiolle tilaisuuden ää, äh, käyttää puheenvuoroja ja ehkä vastata joihinkin kysymyksiin. Styrmans. Uh, no, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä näistä hyvistä kysymyksistä. Pyrin äh, myös ottamaan huomioon ajan kulun, kun vastaan. Alkaisin, aloittaisin kysymyksestä, joka liittyy EUAhan ja siihen, mitä EIT-tyyppisestä lähestymistavasta voidaan oppia. Muistaakseni Kavalio esitti tämän kysymyksen. Kyllä, minä näen tässä mahdollisuuksia ja itse asiassa niitä on kahdella kentällä. Ensinnäkin EUn tutkimusneuvostossa sehän kuuluu pitkälti, sehän liittyy siihen, että erinomaisille tieteen tekijöille pitäisi antaa varoja. Ja tässä kohtaa tulisi ottaa huomioon myös innovaatio. Teknologiahan sinään ei vielä johda innovaatioon, mutta uskon kyllä, että kansa, kannattaa myös pohtia näiden ohjelmien elementtejä Euroopan tutkimusalueen kontekstissa. Tämä sama liittyy myös koulutukseen. Minä vilpittömästi uskon, että koulutus täytyy tuoda uudelle tasolle. Kun puhutaan esimerkiksi yrittäjyydestä monissa maailman maissa, olen nähnyt, ähm, että Euroopassa laahataan jälkijunassa ja meidän täytyy oppia parhaista käytänteistä – E, niistä yliopistoista, jotka ovat tällä hetkellä Kiksin piirissä, ja toivottavasti nämä parhaat käytänteet voidaan tuoda mukaan myös tutkimusalueeseen. Koulutus ja tutkimushan e, ovat e, toisiinsa liittyviä asioita. Muistaakseni Niebler esitti minulle kysymyksen rahoituksesta. Missäpäs Niebler onkaan? No nyt minä näinkin teidät. Siis rahoitus on tietenkin kysymys, joka ei ole millään muotoa triviaali. En kuitenkaan tänään haluaisi siitä sen enempää puhua, jos anna, sallitte. Nämä ovat nimittäin ö, tässä vaiheessa nämä ajatukset vielä ajatuksen tasolla kuin konkreettisella tasolla, mutta uskon, että asia selkiytyy myöhemmin klustereihin liittyen – Meillä oli klusterikokous muutama kuukausi sitten. Minä uskon, että klusteripolitiikalla on merkitystä Euroopan kannalta. Vilpittömästi uskon siihen. Väittäisin kuitenkin, että klustereilla tulee olemaan suurempikin vaikutus, vastaan tässä nisterloille, siinä vaiheessa, kun voidaan todellakin tätä kollokaatioajatusta soveltaa enemmän. Inno. No, yhteistyö on tietysti aina valtaa ja voimaa. Mielestäni tulisi asettaa selkeitä tavoitteita ja niin, että asiat hoidetaan tehokkaasti Mehän olemme puhuneet monia vuosia erilaisista sopimuksista. Me keskustelemme, mutta emme niinkään ole suuntautuneet tulokseen. Tulos on kuitenkin tärkeää. Van Nistelrooy esitti myös kysymyksen, jo, siis kysymyksen EITn vaikutuksista. Siis meillä on 390 miljoonaa euroa, kuten te, teistä suurin osa varmasti tietää me rahoitamme vain 25 prosenttia toimista. Toisin sanoen 75 prosenttia ähm, tulee muista sitoumuksista. Ja tietyssä määrin rahoitusta tullaan myös rakennerahastoista ja muista Euroopan unionin rahastoista, mutta edelleenkin ähm, tämä oma sitoumus on erittäin tärkeä, merkittävä. Kun puhutaan tiedon äh, kolmiosta, johtajuudesta, ähm, yhteen hiileen puhaltamisesta ja siitä, että tiedetään, että muut maat menevät eteenpäin nopeammin kuin Eurooppa. Niin, ja täytyy sanoa, että olen nähnyt, että muissa paikoissa ollaan todella innostuneita menemään eteenpäin nopeasti. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä kohlokaation käsite on kaiken ytimessä. Aivan Viime aikoihin saakka olemme puhuneet siitä, kuinka Euroopan tulisi ensin tuottaa tietoa ja sitten toivottavasti saada jotain tulosta aikaa, mutta tämä kohlokaatio tarkoittaa sitä, että kaikki tekisivät työtä tuloksen suhteen, eli inputtia, panosta ei enää mitattaisi, vaan tulosta. Sitten haluaisin ehkäpä jossain muussa vaiheessa vielä palata tähän asiaan. Tämä nimittäin aiheuttaa, äh, ansaitsee kyllä äh, mit, mittavan keskustelun, mutta tässä vaiheessa me emme voi äh, käyttää aikaa keskustelun tästä aiheesta. Kuitenkin äh, kun puhutaan JITSEistä, JITistä ja Euroopan tutkimusalueesta, äh, niin äh, toki ne liittyvät toisiinsa, mutta JIT ovat, JTI ovat kuitenkin aivan eri asia. Sitten äh, aika monet teistä mainitsitte seuraavan asian. Tämä liittyy nimenomaan tähän maantieteellisen jakauman kysymykseen. Tämä on toki kiintoisa asia, mutta ei EITssä ole kyse maantieteellisestä jakaumasta. EITssä on kyse siitä, että pitää saada aikaan tulosta ja vaikuttaa asioihin. Me olemme muun muassa halunneet keskittyä eh, informaatioteknologiaan ja ilmastonmuutokseen, ja me olemme valinneet kiksit ainoastaan jo saavutetun eh, taidon erinomaisuuden eh, perusteella. Lähdemme siitä, että valitsemamme kohteet ovat omiaan tuottamaan tulosta – Tämä on ihan yksinkertainen, läpinäkyvä, avoin prosessi. Se on johtanut kuuteen ehdotukseen, joista lopulta keskustellaan. Ehdotus, johon Vierma Turel puhui, ei oikeastaan puhu, ei liity näihin kuuteen, se hylättiin aiemmin. Ja me olemme keskustelleet johtokunnassa näistä asioista, olemme käyneet Meillä oli yksi ainoa salainen äänestys. Haastatteluja tehtiin avoimesti ja minkäänlaista eturistiriitaa ei missään vaiheessa esiintynyt. Joten minä kyllä suhtaudun luottavaisesti siihen, että tämä on yksinkertainen, nopea ja avoin prosessi. Loppujen lopuksi saatetaan tulla siihen, siihen johtopäätökseen, että, että alu, maantieteellinen jakauma ei ole täydellinen. No tähän liittyy parikin elementtiä. Yksi on se, että kiksit eivät pysy aina ja ikuisesti samoina. Ne tulevat muuttumaan ja tämä mahdollisesti ja johtaa uusiin tilanteisiin myöhemmin. Ja toiseksi, jos kiksit tekevät työnsä hyvin, niin se johtaa siihen, että kustannuksista saadaan, rahalle saadaan vastinetta ja voidaan toimia hyvänä esimerkkinä sellaisille tahoille, jotka eivät ole niin voimallisesti mukana toiminnassa. Puola, Unkari ovat vahvasti edustettuna Italia, Espanja, joten ei pidä suhtautua turhan negatiivisesti tähän maantieteelliseen jakaumaan, mutta jos hyväksytään tämä kollokaation käsite, niin silloin tämä maantieteellinen jakauma ei ole ongelma. Jos kollokaatiokäsitettä ei hyväksytä, niin se tulee olemaan ongelma. Halusin antaa teille selkeän ja avoimen vastauksen. Ja lopuksi, ja tämä liittyy tähän johtajuuteen. No, miten kolokaatiokeskuksissa käsitellään neljä tai viittä KIKS-keskusta? No, tämä on varmasti samanlainen ongelma kuin vaikkapa suuren yrityksen toimitusjohtajalla on, kun tämä joutuu hallinnoimaan erilaisia yksiköitä. Hänen täytyy ottaa etäisyyttä yksiköihin, hänellä täytyy olla johto käsissään, mutta itse asiassa kyse ei ole niinkään nyt siitä, vaan siitä, että meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen ja minä ja muutkin johtokunnan jäsenet olemme keskustelleet useiden jo teollisten ö, yritysten kanssa ja menestyneitä ovat ne, jotka keskittyvät ö, tulokseen ja ovat sitoutuneita Joten me keskitymme nimenomaan siihen, että asiat hoituvat. Ja minusta, minusta asiat voidaan tehdä. Ja tilanne näyttää aika hyvältä. Uskon, että me voimme tehdä työmme. Niin. Sitten kvantifioitavissa oleva tieto data. Niin, en halua, halua unohtaa tätä. Mitenpä nyt sanoisin tämän mahdollisimman kätevästi? Meillä on ollut Euroopassa taipumus tarkastella toimia ja ohjelmia ja projekteja ja miettiä aina panosta. Se on helppoa. Mutta jos halutaan keskittyä tulokseen, on himputin hankalaa. Se on erittäin hankalaa ja kyllä OECDssäkin tämä tiedetään. On satoja erilaisia kriteereitä ja kvantifiointi on hankalaa. No, tässä vaiheessa me olemme valmistelleet, ei nyt kaikkia kerro, mutta olemme valmistelleet yksinkertaisen tulostaulun kiksejämme varten, jotta voimme mitata tulosta haluaisin esitellä sen teille myöhemmin, mutta en nyt, koska olen sitä mieltä, että kikseillä on oikeus puhua ensin asioista meidän kanssamme. Niiden täytyy itse päättää, mitkä ovat avain performanssikriteerit. Ehkäpä 4, 5, 6 avainperformanssiparametria tullaan ottamaan huomioon, ja me tulemme väsymättä mittaamaan niitä. Vuotuiset, vuotuinen rahoitus tulee riippumaan tuloksesta. Toivottavasti 6-7 kiksiä tulevat kilpailemaan keskenään, joten tämä on tällainen markkinavetoinen hanke. Ehkäpä lopetan nyt tähän, koska saattaa olla muillakin jotain sanottavaa. Ich bedanke mich herzlich. Kommission hat... Kiitoksia. Komissio ei halunnut käyttää puheenvuoroa, joten olemme edelleen aikataulussa. Ja niin kuin kollega Correra Campos. Minäkin haluan sydämellisesti kiittää teitä, herra Styrmans. Tämä on paitsi hyvin kiinnostavaa, myös mukavaa kuunnella teitä, koska me todella tunnemme uusien ideoiden virtaavan. Ja meidänkin täytyy tässä hiukan katsoa, miten toimia. Jos me päätämme, että Eurooppa tuodaan kansainvälisen kilpailun kärkeen, niin ei onnistu tähän asti käyttämiemme kriteerien pohjalta. Ei, me tarvitsemme kaikkein parasta, parasta huipputulosta. Ja on tämä riski. Tunnustan, että minä olin Eiten suhteen äärimmäisen kriittinen aluksi, mutta mitä enemmän kuulen, ilman että tietäisin mikä lopputulos on, eihän sitä kukaan tiedä vielä tänä päivänä mikä lopputulos tulee olemaan, niin sitä vakuuttuneemmaksi tulen siitä, että me voimme saada suurta, suurta hyötyä ja intoa ää, instituutiltanne. Ja niin kuin Rouva Riera Madurel, minäkin sanoisin, että täytyy miettiä, että mitä voimme oppia muilta ohjelmilta. Tähän ehkä voimme palata vielä. Kiitos, sydämestä kiitokset Olipa kiinnostavaa. Suuret kiitokset. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf äh, Sie alle bitten, noch Platz zu nehmen. No niin, hyvät kollegat. Pyytäisin, että asettaudutte jälleen paikoillenne. Nyt on jo kuvat otettu. Ja nyt toivottaisin tervetulleeksi heukkoomme vieraan, joka ei todellakaan ole jokapäiväinen vieras. Olen erittäin iloinen siitä, että kansainvälisen energiajärjestön johtaja herra Tanaka on viera- vieraanamme. Hän on henkilö, joka on yksi maailman johtavia politiikan ja energian tilanteen analysoijia. ne, jotka tie, tunnette hänet, tiedätte, että hän on pitkään jo vuosia toiminut tällä alalla energiapolitiikan alalla herra Tanaka, me olemme erittäin iloisia siitä, että olette tänään vieraanamme. Tuossa jo totesinkin teille, että kun, me nyt, kun te nyt täällä olette tänään Brysselissä, niin on valitettavaa, että olette vieraanamme näin kokouksemme päätteeksi. Olen tästä pahoillani, mutta emme myöskään halunneet luopua tästä tapaamisesta, joten ne, jotka täällä vielä tänään ovat paikalla, saavat teiltä varmasti hyvin arvokasta tietoa. Halusimme mielellämme kuulla teitä, joten sydämestä kiitokset tarjouksestanne tulla meille puhumaan. Kiitos ajastanne ja nyt on hyvin mielenkiintoista kuulla teiltä, mitä maailman energiakatsaukseen 2009 kuuluu. Kyllä politiikkaa usein auttaisi varmaankin joskus myös käyttää hiukan aikaa kuunteluun ja tehdä päätöksiä vasta sen jälkeen, kun faktat ovat kasassa. Joskus teemme päätöksiämme hiukan liian nopeasti, joten Kiitoksia, tervetuloa, olkaa hyvä. hyvä.ルール議長どうもありがとうございます。あの、今日ここに呼んでいただきまして大変、えー、名誉なことだと思っています。Unfortunately, e, my Japanese cannot be tra- Valitettavasti japanin kieltäni ei täällä tulkata. Yritin löytää japanin symbolin täältä kielten joukosta, mutta valitettavasti Japani ei ole vielä EUn jäsen, joten käännän itse itseäni. At English. Joten toivottavasti teille kelpaa minun englantini. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Reul tästä ystävällisestä kutsusta teidän ITRE-valiokuntaanne Euroopan parlamentissa. IEA luotiin vuonna 1974 monet teidänkin kollegoistanne, Japani, USA, suurin osa kehittyneistä maista osallistuivat sen luomiseen. Tarkoitus oli saada aikaan energiaturvallisuusfoorumi. Halusimme valmistautua hätätiloja varten, halusimme, että meillä olisi varasto öljyä, 90 päiväksi niin, että sitä voitaisiin käyttää hätätilanteissa. IEA on, sijaitsee Pariisissa, se on OECDn sisarjärjestö, mutta meidän tehtävänämme on siis valmistautua hätätilanteisiin energiaturvallisuus tarkoituksessa. Olemme kahdesti toimineet. Ensinnäkin vuonna 1991, silloin kun Irak miehitti Kuwaitin. Toiseksi silloin, kun hurrikaani Katriina iski Meksikon lahteen. Tuolloin käytimme ö, varastossa oleviamme barreleita ja tällä tavalla saatoimme pitää hinnat niin vakaina kuin mahdollista. Tämä oli perusmissiomme. Mutta nyt tehtävämme on laajennettu, koska jotta voitaisiin parantaa energiaturvallisuutta, niin paitsi öljyä, myös kaasua täytyy, kaasun, kaasuturvallisuus on tärkeää. Monet ovat huolissaan kaasuturvallisuudesta. Meillä on ollut aika rankkoja talvia vuosina 2006-2009, mutta olemme huolissamme paitsi kaasusta, myös sähköstä. Sähköähän tehdään kaasusta ja kaasu, jos tulee ongelmia kaasun tuotannossa, saattaa olla ongelmia myös sähkön tuotannossa. Eli meidän täytyy olla huolissamme energian turvallisuudesta. Meidän täytyy, on totta, että jos halutaan säästää energiaa, niin paras keino on olla käyttämättä sitä – se on tämä niin sanottu kaikkein helpoin ta- tapa. Mutta meidän täytyy muistaa, että myös energian kulutuksella on suuria mer- suuri merkitys ilmastonmuutokselle. Jos emme käytä fossiilisia polttoaineita, voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ja tämä myötävaikuttaa dramaattisesti ilmastonmuutoksen lieventämiseen. Olemme ennustaneet, että jos olemme tehokkaita energian käytössä, niin se vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja energiaturvallisuuteen, energiavarmuuteen. Energiavarmuus ja ilmastonmuutoksen lieventäminen ovat saman kolikon kaksi puolta. Yritän tässä kertoa teille, mitä olemme todenneet toistaiseksi ja mihin me, meidän mielestämme täytyy mennä. Aikahan ei ole paljon, mutta aloitan eh, kertomalla teille tästä kaaviosta. Siitä näkyy energian kulutus vuoteen 2030 saakka. Taloudellisen kriisin jälkeen, kun me alamme elpyä tästä kriisistä, niin energian kulutus energian kysyntä alkaa taas kasvaa vuonna 2010. Ja se tulee kasvamaan 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, jos hallitukset eivät ryhdy vakaviin toimiin energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen torjunnan ja niin edespäin suhteen. Tämä on tällainen business as usual skenaario voidaan todeta, että lisä tulee nimenomaan hiilistä, joten tämä skenaario ei ole kestävä skenaario, jos ajatellaan turvallisuutta, taloutta ja ilmastonmuutosta. Näytän teille muutamia dioja, jotka osoittavat, minkä vuoksi tämä skenaario ei ole kestävä taloudellisesti. Tästä näette, että öljyn kysyntä kasvaa tämän skenaarion myötä. Voitte näkeä tämän tumman sinisen osion, joka tarkoittaa öljyn tuotantoa. Se kuvaa öljyn tuotantoa olemassa olevien öljykenttien avulla. Se laskee dramaattisesti, nopeasti. Se johtuu siitä, että öljy, siitä, että öljykentät ovat sellaisia kuin ovat, johtuu niiden fyysisestä luonteesta. Mutta täytyy muistaa, että kysyntä samalla kasvaa. Ja siksi tarvimme neljä, noin 43 miljoonaa barrelia päivittäin lisäkapasiteettia Neljä kertaa enemmän kuin mikä on tällä hetkellä Saudi-Arabian kapasiteetti. Tarvitsemme neljä Saudi-Arabiaa vastapainoksi vähenemiselle. Eli kun, eli kun kysyntä laskee, mutta tar- nousee, mutta tarjonta laskee, tarvitaan neljä kertaa enemmän Saudi-Arabioita. Tämä on erittäin hankala skenaario. Ei helpolla tule öljyä tällä tavalla. No, tämä taas kuvaa kaasua. Kaasun osalta kuvio on sama. Kaasun kysyntä nousee, koska kaasu on vähemmän hiiliintensiivistä Tällä tavalla kysyntä, kysynnän voidaan otaksua kasvavan, mutta olemassa olevat kaasukentät ovat sellaisia, että tilanne on sama kuin öljyn osalta. Tuotanto, tarjonta tulee laskemaan, jotta voidaan korvata tämä lasku ja vastata kysyntään. Tarvitaan 2700 ylimäärä, enem, kertaa enemmän kapasiteettia, BCM enemmän. Se on neljä kertaa enemmän kuin tämänhetkinen Venäjän kapasiteetti. Tarvitaan neljä Venäjää vastaamaan kasvavaan kysyntään ja laskevaan tarjontaan. Aika hankala yhtälö tämäkin. Äh, argumenttimme onkin se, että meillä on kyllä maan alla – resursseja, mutta jolle me investoi merkittävällä tavalla, niin tulevaisuudessa saattaa tulla suuria ongelmia taloudellisesti, turvallisuuden kannalta ja ympäristönmuutoksen kannalta. Mennäänpä nyt sitten ilmastonmuutokseen. Tämä on hiilidioksidipäästökuvio energiasektorilla. Luvut ovat ehkä hiukan vähemmät kuin globaalin hiilidioksidipäästön osalta. 60 prosenttia ei, tulee energiasektorilta. Eli se, miten no, toimimme energiasektorilla, vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen lieventämiseen. Voitte nähdä, että hiilidioksidipäästöt tulevat myös kehittyvistä maista. Tämä vihreä, tämä tumman vihreä kuvaa muun muassa Kiinan ö, tilannetta, Kiinan hiilidioksidipäästöjä. Eli jos jollain teknologisella keinolla voidaan lieventää tilannetta, niin se on se, että voidaan vaikuttaa Kiinan hiilen polttoon ja hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on ehkä kaikkein paras keino ratkaista ongelma. Me puhumme, me puhumme varsinaisesta happotestistä, kun halutaan ilmastonmuutosta lieventää. Jos ilmastonmuutosneuvottelijat eivät voi tähän ongelmaan, tätä ongelmaa ratkaista, niin koko ongelmaa ei voida ratkaista. Ja tässä on IEAn ehdotus hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Punainen ö, viiva osoittaa skenaariota, joka johtaisi kestävälle tielle, niin tarvitaan 450 ppm stabilisointiskenaariota. Tällä tavalla voidaan pitää kiinni kahden celsiusasteen eh, maksimilämpötilan noususta. Ja sitten kun katsotaan vihreää linjaa, vihreää kuviota, niin se kuvaa sitä, mihin pyrittäisiin verrattuna tähän punaiseen kuvioon, se tarkoittaa sitä, että myös kehittyvissä maissa tulisi ö, osallistua talkoisiin. Joka, myös kehittyvien maiden tulisi osallistua hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen e OECD-maiden lisäksi. No, jos puhutaan teknologioista, niin 57 prosenttia vähentämisestä tulisi tapahtua sillä tavalla, että vähennetään energian kulutusta. Tämä olisi se kaikkein helpoin keino. Esimerkiksi suurissa kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa, tämä olisi mahdollista. Myös uudistuvat energialähteet ja biopolttoaineet, niiden osuus olisi noin 30 prosenttia. Ydinvoimala, voimalat ja CCS, ne olisivat molemmat noin 10 prosenttia, eli siis hiilen talteenotto ja varastointi. Sitten <clears throat> olemme tehneet laskelmia ja meidän tulisi pystyä osoittamaan neuvottelijoille se, että mikä on kunkin alueen tai maan osuus. Tästä kuvasta nähdään, että vuonna 2010, siis ei 30, vaan 10, suurin myötävaikuttaja <coughs> tulisi olla Kiina. Sininen osuus liittyvät niin sanottuihin kansallisiin toimiin, NAMAS-toimiin. Ne vastaavat noin yhden gigatonin vähennystä. Se on enemmän kuin neljännes kokonais vähennyksestä, jonka tulisi toteutua vuonna 2020. Emme haluaisi sitoutua mihinkään lukuihin, paitsi siihen, että tulisi vähentää intensiivisyyttä noin 45 prosentilla, mutta jos me mittaamme näitä toimia oikein tarkkaan, niin enemmänkin voitaisiin tehdä. Kiina on tietysti aika vaatimattomasti asettanut omia tavoitteitaan, mutta omien laskelmiemme mukaan, jos Kiina todella vakavasti ottaa tämän asian, niin voi saavuttaa vielä enemmän. Number is yes important. Joten luvut ovat todella tärkeitä, mutta toimi, toimet ovat vielä tärkeimpiä. Euroopan unioni sen vähennys on noin 0,4 gigatonnia. Eurooppa on kuitenkin luvannut 20 prosentin vähennyksiä, ja jos muutkin lähtevät mukaan, niin 30 prosenttia verrattuna 90, vuoden 90 lukuihin. Kotimainen vähennys verrattuna vuoden 90 lukuihin olisi siis Euroopassa 20 prosenttia, vähän liian vähän. 30 prosenttia olisi aika hyvä. Jos verrataan tilannetta USAhan, se on noin 7 prosenttia, hiukan enemmän kuin alkuperäinen sitoumus. Jos kuitenkin USA kotimaa kotimaaperällään toteuttaa tämän tavoitteen, niin se on jo hyvä. Verrattuna business as usual tilanteeseen tilanne olisi jo aika hyvä. Tästä näette, mikä, va, mikä olisi 450 skenaarion vaikutus punaisesta viivasta näette fossiiliset polttoaineet, kaasu, öljy ja hiili. Niiden osuus tulee nopeutumaan, mutta huippu on vuonna 2020 ja sen jälkeen alkaa lasku. Jos haluamme, että tämä 450 skenaario tapahtuu, niin meidän täytyy kysyntää vähentää. Tällainen piik, piikkiöljyteoria liittyy liittyy tarjontaan, tarjontahuippuun, mutta meidän täytyisi kysyntähuippua vähentää. Itse asiassa, jos ajatellaan nolla hiiltä, se tarkoittaa sitä, että ei ole sen enempää CCS kuin ydinvoimalaakin, niin se on kunnianhimoinen tavoite, mutta Kolikon toinen puoli on se, että 68 prosenttia energialähteistä tulee edelleenkin fossiilisista polttoaineista vuonna 2030. Eli vuonna 2030kin ollaan edelleenkin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Jos tämä 450-skenaario tapahtuu, niin punaisesta viivasta näette todelliset reaalihinnat. Jos näitä politiikkoja ei oteta vakavasti. Hinnat menevät noin 200, 120 dollariin per barreli. Jos 450 skenaario tapahtuu, niin hinnat pysyvät 90 dollarissa per barreli. Jos lähdetään siitä, että hiilen hintaa rukataan niin, että vähentyminen tapahtuu. Ja vuonna 2020 eh, hiilen hinta on 50 eh, dollaria per hiilidioksiditonni. Niin eh, jos otetaan huomioon öljyn hinnan arviot, niin öljyn hinnan tulisi olla paljon korkeampi kuin nyt vuonna 2020. Eli viesti on se, että halvan energian kausi, aikakausi on ohi, ja tämä täytyy ottaa huomioon niin hallituksen politiikoissa kuin liike-elämänkin malleissa, ja meidän täytyy hyväksyä tämä malli. Muussa tapauksessa 450 skenaario ei toteudu. Euroopan tulee Eurooppa joutuu tuomaan maakaasua jopa 100 PCM enemmän kuin nyt. Tämähän on erittäin kunnianhimoinen skenaario, mutta Eurooppa tarvitsee enemmän kaasua, maailma tarvitsee enemmän kaasua. Kaasuturvallisuus on erittäin tärkeä kysymys. Me tiedämme, että kaikkein tärkeintä on, jos halutaan parantaa energiaa, turvallisuutta, niin tärkeintä on olla käyttämättä kaasua. Eli energiaa täytyy säästää. Energialähteitä täytyy myös monipuolista. Täytyy ryhtyä käyttämään hiili, käyttää ydinvoimalaa ja niin edespäin. Emme saa myöskään olla riippuvaisia Venäjästä, vaan Kaspian alueelta tai Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta täytyy pyrkiä saamaan kaasua. Nabukko kaasulinja, kaasuputki on hyvä ajatus ja Euroopan tulisi puhua yhdellä äänellä. Tämä on komission ajatus ja me tuemme sitä. Pyrimme luomaan yhden yhtenäisen eurooppalaisen energiamarkkina-alueen. Tällä tavalla voidaan parantaa energiaturvallisuutta ja IEA onkin tehnyt Euroopan yhteisölle ehdotuksen energiaturvallisuuden parantamiseksi tulisi käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä ja lähteä tälle linjalle. Ja me todella olemme tyytyväisiä, jos näin tapahtuisi. Tästä näette, kuinka paljon energiakapasiteettia tulisi rakentaa globaalisti. Tarvitsemme vähemmän hiiltä Hiilivoimaloiden lukumäärää täytyy vähentää, kaasua täytyy käyttää enemmän ja uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa täytyy käyttää enemmän. Ja jos tämä lasketaan ö, voimaloiden lukumääränä, niin näette kyllä, kuinka vaikeaa kaikki on. Täytyy rakentaa 18, 80, 18 uutta ydinvoimalaa vuosittain. Nyt me rakennamme noin, rakennamme noin yhden tai kaksi vuosittain. 17 000 tuulivoimalaa vuosittain, 94 aurinkovoimalaa vuosittain, joten energiainfrastruktuuriin täytyy investoida mielettömällä tavalla, jotta tämä 450 skenaaria voisi tapahtua. Mutta vaikka, mutta myös hyödyt ovat merkittävät. Vasemmalta näkyvät investoinnit. 8,4 triljoonaa dollaria täytyy investoida vuoteen 2030 mennessä. Mutta enemmänkin voidaan säästää, jopa 2,6 triljoonaa voidaan säästää. Ja jos otetaan huomioon näiden investointien elinkaari, niin hyöty on vielä suurempi. Joten miten näitä hyö... miten Täytyy pohtia, miten investoinnista saadaan hyötyä. Muuten olemme laskeneet e, myös, laskelmoineet myös sitä, mitä Kööpenhaminassa tapahtui. Kööpenhaminassa olimme tietysti ö, e, odottaneet enemmänkin tapahtuvan, mutta siitä huolimatta eri maat tekivät lupauksia, ja lupaus on tämän näköinen 550 ppm-skenaario on se, jota luvattiin mikä tarkoittaa ei kahden selsiusasteen lisäystä, vaan kolmen selsiusasteen lisäystä. Eli emme saavuttaneet tavoitetta, mutta olihan tämä kuitenkin ensimmäinen askel ilmastonmuutoksen lieventämiseksi, joten me olemme iloisia Kööpenhaminan lupauksista kuitenkin. Sitten tällaiset teknologiatiekartat, miten päästä eteenpäin. Me suunnittelemme matalahiiliteknologioita, kuten CCS, sähköautoja, aurinko, tuulivoimala, etc. Näytän teille muutamia esimerkkejä näistä tiekartoista, joita tällä hetkellä rakentelemme. Tässä on ajoneuvo tiekartta. Vuonna 2050 kaikki perinteiset polttomoottoriautot – katoavat. Ne tullaan korvaamaan joko hybrideillä, Beagle, or... sähköautolla tai vetyautoilla. Tämä on erittäin kunnianhimoinen ja optimistinen ennuste, mutta jos me haluamme, että 450 skenaario toteutuu, niin tämän täytyy tapahtua. Tämä ei ole mikään unelma, vaan pakko, jotta 450 skenaario voi toteutua. Jälleen kerran tarvitaan mielettömän suuria investointeja ja teknologista kehittymistä. Tämä tässä on sitten CCS, eli hiilen talteenotto- ja varastointitiekartta. Minua on pyydetty nimeämään 10 tai parikymmentä pilottihanketta tämän vuoden G8-kokoukselle. Näin tulemme tekemään mutta itse asiassa vuonna 2030 tarvitaan 120 projektia eikä 20. 2040 tarvitaan 850 projektia. 3400 projektia tarvitaan vuonna 2050, jotta CCSstä tulee todellinen optio. Tämä on todella hankalaa. Tavoitteet ovat eh, hankalia ja suuri yleisö, suurin yleisön täytyy hyväksyä CCS nimenomaan kehittyvissä maissa. 65 prosenttia hankkeista niiden täytyy tapahtua kehittyvissä maissa, mutta CCS on tietenkin ö, ylimääräinen kustannus hiilivoimaloihin. Kuka pystyy tähän, jos ei saada apua? Hiilen hinta, joka olisi 50 dollaria per tonni, se, sitä tarvitaan. Sitten tässä on kiintoisa eurooppalainen haaste. Se liittyy muun muassa, se liittyy tähän Välimeren kaupunkiverkostokäsitteeseen. Eli että olisi konsentroitua aurinkovoimaa. Pohjois-Afrikassa potentiaali on valtaisa, Eurooppa voisi siitä hyötyä. merkittävä osuus energiasta voidaan saada konsentroiduista energia, aurinkoenergiajärjestelmistä. Ja tämän verkon luominen Välimeren alueelle on kiintoisa, mutta kunnianhimoinen tavoite. Me, me tuemme sitä. Niin, Euroopalla on paljon energiatehokkuuspotentiaalia meidän täytyy vahvistaa nollahiiliteknologiaa ja me rohkaisemme komissiota ja Euroopan parlamenttia tällä saralla. On erittäin hyvä investoida tutkimukseen ja, tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voidaan parantaa tehokkuutta. Olemme tyytyväisiä, jos voimme tehdä yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Ja tämä onkin sitten viimeinen diaani. Tämä osoittaa hiilidioksidipäästöjen päästötilanteen per capita ja per BKT. Miten voidaan dekarbonisoida talouden kasvu? Miten voidaan poistaa hiili ja hiilipäästöt talouden kasvusta? Se on avainkysymys. Me tiedämme, että sähköauto on yksi ratkaisu. On uudenlaisia vihreän sähkön tuottamismahdollisuuksia, joten me olemme jo nähneet muutoksia tapahtuneen ja me uskomme, että olemme jo keskellä historiallista siirtymää kohti matalahiiliyhteiskuntaa. Ja tämän ansiosta markkinoilla on tällä hetkellä epävarmuutta ja hintojen vaihtelua, joka heijastelee tätä epävarmuutta. Ja markkinatoimijat pyrkivät näkemään, että mihin suuntaan ollaan menossa – mutta tämä perusturvattomuus, epävarmuus on tällä hetkellä näkyvissä. Mutta se on kuitenkin hyväkin asia, koska tämän siirtymän täytyy tapahtua, jotta edessä on loistavampi tulevaisuus. Ja Eurooppa on kyllä eturintamassa, kun pohdimme tulevaisuutta. Ja IEA on teille kaikille hyvä kumppani, ja me kyllä olemme valmiit tarjoamaan apuamme. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, että sain mahdollisuuden puhua. Tanaka, ganz herzlichen Dank für diesen... Sydämelliset kiitokset äh, esityksestänne herra Tanaka ja monista tiedoista. Nyt äh, antaisin vielä kollegoille tilaisuuden esittää kysymyksiä. Rouva Del Castillo tässä ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. Herra öö, Tanakalle esityksestänne täällä tänään. Te kuvailitte erittäin yksityiskohtaisesti tilannetta ja noitte meille hyvin paljon, paljon tietoa tästä 450 skenaariosta, niin kuin sitä nimititte, ja mm, tulevaisuuden näkymistä vuonna 2030. Kysyisin teiltä seuraavaa. Kun nyt katsotaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja konkreettisesti Kööpenhaminan kokousta ja tulevaisuutta Kööpenhaminan jälkeen, niin Kööpenhaminassahan ei sopimukseen päästy, ainakaan Euroopan unionin toivomalla tavalla, ei saatu aikaan kansainvälistä sitovaa sopimusta päästörajoituksista, jotka myös olisivat sitovia, mutta niin kuin te sanoitte, saatiin aikaan joukkosopimuksia mahdollisuuksien rajoissa. Ja nämä sopimukset ovat tietenkin kiinnostavia, koska ne olivat nyt se lopputulos, mihin päästiin. Yksi monista toimista, joita voidaan vielä kehittää, mutta jota tällä hetkellä kehitellään esimerkiksi ähm, Aasian Tyynemeren kumppanuuden puitteissa, on alueellinen äh, keskittyminen alhaalta ylöspäin, bottom up. Ja Japani, Japanilla on pitkä kokemus tästä ja ainakin minun tietääkseni tämä on ollut hyvin hyödyllistä, jotta päästöjä on saatu teollisuudessa vähennettyä, ainakin ää, ähm, niillä teollisuuden aloilla, jotka perinteisesti ovat suuria hiilidioksidipäästäjiä. Ajatellaan kansainvälistä skenaariota, ajatellaan kansainvälisiä yhteyksiä, kuten YK ja mm, eri kokouksia ja niitä eri askeleita, joita tässä nyt on otettu, niin äh, te tämä ei ollut Kööpenhaminassa läsnä. Ja kun puhutaan juuri näistä teollisuuden aloista, jotka aiheuttavat hyvin suuren osan hiilidioksidipäästöistä maailmanlaajuisesti, e, niin että voitaisiin saada aikaan horisontaalisia sopimuksia kaikissa maissa, niissä maissa, joissa näitä, teo, näitä teollisuuden aloja on, ja että teknologiasiirtojen ja valiovertailun kautta voitaisiin alhaalta ylöspäin toimia. Mitä mieltä te olette? Koska minä olen sitä mieltä, että tässä on menetetty mahdollisuus, kun tätä ehdotusta ei ole otettu huomioon mm, Kööpenhaminan jälkeisessä toiminnassa ja sitten Meksikon mm, kokouksessa tämän vuoden lopussa. Kiitoksia, Sterovari Madurel. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin ihan lyhyesti vaan Ensin haluan kiittää herra Tanaka hänen vierailustaan valiokuntaamme ja tästä hyvin kattavasta ja laajasta katsauksesta, jonka hän meille antoi maailman energiatilanteesta tällä hetkellä. Minulla ei oikeastaan ole teille kysymyksiä esitettäväni, koska teidän esityksenne oli hyvin tyhjentävä, hyvin kattava, antoi meille paljon ajattelemisen aihetta, jota nyt jäämme sulattelemaan. Yksi asia kuitenkin Ajattelen tässä sanojanne eh, siitä, kuinka suuria eh, investointeja tarvitaan eh, ja tämä 2020-2020, siis 2020 vuosi, 20 prosentin päästövähennykset, 20 prosentin osuus uusiutuvia energialähteitä ja niin edelleen, niin ehkä voisitte tätä vielä hiukan kehitellä, herra Tanaka. Kiitos. Kiitokset ja sitten herra Odi. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mm, voisin nyt tässä ehkä ensin tietenkin kiittää kaikesta tiedoista herra Tanaka. Kaksi kysymystä. Euroopan unionissa meillä on toimivalta energialähteiden osalta jäsenvaltioissa Meillä on jaettu toimivalta, sillä yhteisö on sitten vastuussa toimitusvarmuudesta. Ja teidän mielestään, mitä mieltä olette siis, että mm, tottelevatko energiamarkkinoita globaalisti, sillä kyllähän se näkee, että kyseessä ovat markkinat, joiden osalta julkisella edulla on suuri merkitys. Esimerkiksi komissio täällä Euroopan unionissa on tuominut tietyt yhtiöt monopoliaseman väärinkäytöstä ja toisaalta taas esimerkiksi puhutaan Kaspian meren energiavaroista. Eli ovatko markkinaperiaatteet voimassa myös energia-alalla? Ja toinen kysymykseni, eh, ydinvoima. Ydinvoima eh, perustuu, mm, ja ydinvoiman tilanne eh, perustuu tiettyyn konsensukseen. Kyseessähän on energia, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Toiset puhuvat kuitenkin ydinjätteestä. Minä puhuisin mieluummin ehkä sivutuotteesta. Ja meillä on sitten kaksi vaihtoehtoa. Yhdysvallat, jotka sanovat pitkäaikainen varastointi, ja Ranska, joka sanoo, että meidän täytyy pyrkiä tätä ydinvoiman sivutuotetta jotenkin työstämään, jalostamaan. Ja mitä mieltä te olette, kannattaisiko tällainen sivutuotetutkimus niin, että päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että jätteestä päästäisiin todella sataprosenttisesti. Kiitoksia ja sitten kollega Hybner, olkaa hyvä. Panu, tutejisten. Kiitoksia. Kiitoksia herra Tanaka teidän kattavasta esityksestänne energia-aloilla. Ensimmäistä kertaa varmastikin sain näin kattavan selvityksen, koska te simuloitte tarvetta niin prioriteettina, että myös puhuitte eri tuotantomenetelmistä ja niihin liittyvistä simuloinneista. Te myös sanoitte, että on erilaisia hintoja, erilaisia hintasimulointivalleja. Mehän tiedämme, että kansalaiset reagoivat eri tavoin Ehkäpä kansalaiset eivät hyväksy hinnoit, jotakin tiettyä hinnoittelua, esimerkiksi aurinkoenergia tai tuulienergian hintaa. Onko sitten mahdollisesti sellaista ehdotusta, että hintaa tasoa voitaisiin yhtenäistää, e, jotta e, toiset ei joudu maksamaan kaksinkertaista hintaa verrattuna toisiin koska silloin ei hyväksytä tiettyjä menetelmiä. Toinen asia, Kiina on suurin eh, hiilidioksidin eh, päästäjä ja Kiinan ainoa pelastus on teidän mielestänne CCS-menetelmän käyttö. Siksi kysyisinkin teiltä, millä tavalla sitä Kiina, Kiinalle tarjotaan tällaista, millä tavalla Kiina puhutaan ympäri, eh, että se ryhtyisi käyttämään nykyaikaista menetelmää koska Kiina halusi jatkaa entiseen tyyliin, mutta tämä vaatii muutosta Kiinassa. Thank you. Sitten kollega Karvalio. Uh, Kiitoksia. Tämän aika oli kiinnostava esitys. Se on hyvin tärkeää tietoa politiikan päätöksentekijöille. Lyhyt kysymys CCSstä te referenssiskenaariossa sanoitte, että, että uusi suurin osa tästä päästä tulee OECDn ulkopuolella ja CCS olisi perustavanlaatuisen tärkeää Kiinan kannalta. Tämä 450 skenaariossa potentiaali maailmassa on vain 10 prosenttia. Mistä tämä johtuu? Johtuuko se hinnasta? eikö teknologia ole riittävän pitkälle kypsynyt. Ja sitten toinen kaasusta ja Euroopasta 2030. Ja tässähän teillä on tila, kuvaatte tilannetta vuonna 2020, jolloin kaasu on keskeisen tärkeä Euroopassa. Mutta tähän ö, tämä edellyttää huomattavaa monialaistamista ja myös on esteytetty kaasu pitää, nesteytetty maakaasu pitäisi olla yksi keskeinen osa Euroopan toimintaa. Käytättekö te kaikkia mahdollisia resursseja, mutta ainakin teidän kartalla niin tämä nesteytetty maakaasu antaa väärän kuvan, että, että tässä, on, tässä on vain tiettyjä nesteytetty, maaka- nesteytetty maakaasun lähteitä. Ja haluaisinkin teidän kommentoivan tätä, mikä on nesteytetty maakaasun rooli tulevaisuudessa Euroopassa bedanke mich. Ja, Tanaka, das Kiitokset. Niin, tässä herra Tanaka teille ensimmäiset kysymykset. Ehkä voitte nyt vastata niihin, olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitoksia kovin tärkeistä ja kiinnostavista kysymyksistä. No, kysymys tästä lähestymistavasta bottom up. Silloin kun me arvioimme ja laskemme, tämä liittyy, tämä on liitteessä mutta silloin, mutta laskemme tätä 450 skenaariota, me otimme hyvin pragmaattisen lähestymistavan. Kyllä, on sektorisopimuksia, sektorikonsepteja, joista puhutaan. Otetaanpa nyt tämä sektorikonsepti. Otetaan nyt ensiksi kansalliset toimenpiteet, mitä maat voivat tehdä kansallisessa politiikassaan. Ja sitten sektorikonseptit. Sektorikonsepti on teräs- ja rauta- ja sementtiteollisuudessa tai lentoliikenteessä tai kuljetuksessa ja liikente- kuljetus- ja liikennesektorilla, jossa otetaan paras ja tehokkain malli, ja jos tällainen sopimus saadaan aikaan, niin kuinka, voidaan, kuinka paljon voidaan vähentää päästöjä. Ja siitä puhutaan yhdestä gigatonnista No ja niin, sen jälkeen, kun nämä kaikki optiot on tar- otettu tarkastelussa, edelleenkin tarvitaan 1,8 gigatonnia vähennettäväksi vuoteen 2020. Ja OECDssä, OECDn alueella, äh, minkä, tyyp- minkä tyyppisiä mekanismeja voitaisiin käyttää OECD-maissa ja mihinkä niiden hinta on. Vastaus on 2020 50 dollaria hiilidioksitonnia kohti. Me tiedämme, että yritämme olla mahdollisimman pragmaattisia ja yksi iso ö, mekanismi maailmassa, siis ei, vält, on, ei yksi voi olla, yhdellä mallilla voidaan vähentää tätä. Tässä puhutaan eri toimien yhdistelmästä. Me yritämme näyttää, että että nämä, yhdist, nämä pragmaattisten toimien yhdistelmät voivat mahdollistaa tämän 450 skenaarioon. Tämä on meidän arviomme ja tämän hinta on vuonna 2020 50 dollaria hiilidioksiditonnilta ja 110 dollaria vuonna 2030, koska me sallimme päästöjen nousta vuoteen 2020 ja sen jälkeen leikataan voimakkaasti nyt EUn 2020-politiikka, siinä on, tavoite on mahdollista, mutta siinä täytyy laittaa kova hinta hiilelle, eli 50 dollaria tonnille vuonna 2000. Ja sitten 2020 tavoitteet tehokkuuden osalta ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, se on kyllä mahdollista. Sitten Euroopan markkinat. Tämä on kovin kiinnostava kysymys, koska IEA uskoo vahvasti, että meidän täytyy löytää markkinaratkaisuja energiatoimitusten varmuuteen ja turvallisuuteen, koska se on tehokkain tapa saada halvin, halvimmat lähteet markkinoille, kun käytetään niitä mahdollisimman tehokkaalla tavalla – Siis tehokkuussyistä markkinalähtenä ratkaisumalli on tehokkain. Ja jotta Euroopasta saadaan toimiva markkina-alue, yksi yhtenäinen markkina-alue Euroopassa energian osalta on paras optio. Edelleenkin on näyttöä siitä, että Skandinavian pohjoismaat ovat selkeä mark- esimerkki sitä, että sähkömarkkinat toimivat – Espanjassa ja Portugalissa on luotu Ebiren niemimaalle markkina-alue, ja sekin toimii sähkön osalta. Nämä selvästi osoittavat, että, että, että yksi yhtenäinen Euroopan energiamarkkina-alue, jos on hyvät yhteydet maiden välillä ja rajojen yli kaasuverkoissa, ja johon harmonoidut tai yhdenmukaistetut säädökset, säännöt ja yhdenmukaistettu Euroopan tason kokonaisuus, joissa markkinoita säännellään niin ja, ja adekvaatti infrastruktuuri, mutta niin kuin sanottu, markkinavetoinen järjestelmä lisää varmuutta ja turvallisuutta ja myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä tulevaisuudessa. Ydinvoima. Kyllä, me ymmärrämme asian niin, että, että puheenjohtaja Barroso on vahvasti, eh, puhui Pariisissa viikko sitten tästä asiasta, minä olin siellä paikalla, ja olin hyvin vaikuttunut siitä, että tämä on hänen, eh, tämä on todennäköisesti eh, historiallinen mahdollisuus Euroopalla, että hiili, hiiletön energia on hyvin tärkeä optio kun ajatellaan globaalia ratkaisua. Se ei ole ainoa ratkaisu, mutta hyvin tärkeä osa tätä ratkaisua. Siihen me uskomme. Kyllä täällä on erilaisia tapoja kohdella ratkaissa on erilaiset prosessit. Eri maissa otetaan erilaisia optioita käyttöön. Ja tämä on vaikea ja tärkeä asia, mutta mutta myös jätehuolto voi antaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia sähkön tuotantokustannuksissa. Ja tämä tulee esille ensi viikolla. Tämä on vasta tällä ennakkokatsaus. Tämä julkaisu tulee ensi viikolla yleisesti esille, mutta tämä, mutta kun puhutaan 30 dollarista per hiilidioksiditonni, niin selvästi osoittaa, että ydinvoima on muihin lähteisiin verrattuna halpa ja kustannustehokas vaihtoehto. Jos ihmiset jossakin maassa valitsevat tämän ydinvoimaoption, niin kyllä me sitä vahvasti suosittelemme. Se on tärkeä osa tätä kokonaisratkaisua. Ja sillä ehdolla, että turvallisuus ja, ja että ydinsulkusopimusta noudatetaan. Ja monet kehitysmaat ovat nyt kiinnostuneita tästä vaihtoehdosta. Että, mutta se, että siinä ehtoja täytyy, tiukkoja ehtoja täytyy soveltaa kansainvälisellä tasolla näissä maissa. Ja sitten viimeiseen neljänteen kysymykseen. Markkinat, aurinko- ja tuulivoima ja yhtymukaiset hinnat. Kyllä olen samaa mieltä tärkeä juttu on, että aurinko- ja tuulivoiman osalta uusiutuvat energialähteet tarvitsevat vissiä äh, julkisen vallan tukea. Ilman tällaista julkisen vallan tukea emme pysty ottamaan niitä käyttöön alkuvaiheessa. Mutta me tarvitsemme ennakoittavaa tulevaisuutta on politiikan tasolla tietämättä, mikä äh, tulevaisuus on tarifien osalta – niin tämä sektori ei kehity. Selvästikin meidän täytyy antaa sellainen merkki tai signaali, että mikä on tulevaisuuden tilanne. Ja sitten asteittainen alasajo, tämän tuen alasajo, sitten kun teknologia kypsyy, sekin on välttämätöntä, välttämätön ehto. Ja sitten loppupeleissä markkinat kyllä yhdenmukaistavat hintoja eri maissa. Kiina varmastikin tarvitsee CCS. CCSn kannustin on tämä hinnan, äh, hiilen hinta, mutta hiilen hinta äh, äh, Kiinassa, tämä on siis vaikein osa tätä peliä. Toinen mahdollinen ratkaisu CCSlle on, että CCS on osa tätä vihreää kehitysmekanismia, voitaisiin toimittaa, antaa luototusta CCSlle, joitakin kannustimia ilman kannustimia CCS ei toimi. Ja lopuksi 10 uh, prosenttia tulee CCSstä, koska CCS kestää vuosia, kun CCS saadaan todellakin laajalti käyttöön. Me olemme vaatimattomia kuin vuodesta 2030, mutta jotta tämä teknologia toimisi ja kukoistaisi, niin se edellyttää, että, että OECD-maissa on saatu näyttöä siitä, että nämä laitokset toimivat silloin, se, se voi, silloin sitä voidaan lähteä siirtämään kehittyviin talouksiin, kuten Kiinaan. Näin ollen CCS ei ole vielä kaupallisesti kelpo, kaupalliset kestävä mahdollisuus on vasta aloittamassa sellaista tietä, mutta se ei ole vielä täysin käyttökelpoinen. Vuonna 2050 uskomme, että että sähkön tuotannosta 50 prosenttia tulee uusiutuvista, ja jos siinä on mukana joko ydinvoima tai, sitten ydinvoima tai CCS 25 prosenttia kumpikin, vuonna 2050 tämä teknologia on paljon tärkeämpi. Ja nesteytetty maakaasu on hyvin tärkeä asia noin niin kuin kaasutoimitusten monipuolistamiseen Mm, nyt tämäkin on tulossa. Ja keskipitkällä aikavälillä meillä on sellainen tilanne, että kaasun hinta on mennyt alaspäin, koska kaasun toimitukset tuvat lisääntymään osittain myös USAn löydösten takia. Ja pitkällä aikavälillä kyllä, kun koska ka- tässä on, hiiltä on vähän, niin tarvitsemme enemmän kaasua. Ja markkinat ö, ö, kohentuvat tässä. Nesteytetty maakaasu on erittäin hyvä optio energiatoimitusten varmuutta silmällä pitäen. Ja me jo tiedämme, että monissa Euroopan maissa aloitetaan näiden nesteytetyn maakaasun vastaanottolaitosten rakentaminen ja minusta tämä äänestetty maakaasu, se tulee muodostumaan tärkeäksi elementiksi Euroopan kaasutoimituksessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tanaka, ähm, ich darf mich... Kiitän erittäin lämpimästi. Joskushan on tilaisuuksia tai tapaamisia tai poliittisia keskusteluita, joista lähtee, että sanoo, että harmi, että kaikki muut eivät olleet paikalla ja kuulleet tätä. Ja mitä tulee energian toimitusvarmuuteen ja ilmastokysymyksiin, niin aivan ilmeistä on, että hyvät aikeet eivät riitä tai pelkä usko niihin ei riitä tai pelkä unelmointi ei riitä. Tarvitaan tiukkaa faktaa. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että te tässä laitoitte hiukan järkeä tähän keskusteluun näiden tosiasioiden kautta. Ei niin, että tämä olisi koko totuus, mutta varmasti suureksi hyödyksi. Ja ehkäpä se hyödyttää meitä myös siinä, että keskustelu meidän piirissämme tulee entistä asiallisemmaksi. Se on aika vaikeaa ja vaikeaa se on istuppa millä puolella hyvänsä, mutta kyse on todella siitä, että tästä keskustelusta tulee asiallista ja että me te- saamme aikaan kustan- kustannusten kannalta järkeviä ratkaisuja, jotka todella vaikuttavat. Olen teille hyvin kiitollinen siitä, että annoitte meille, meille, jotka olemme paikalla, hyvin paljon ajattelemisen aihetta. Henkilökohtaisesti sanon, että tällaiset ajat, kiitoksen aihetta antavat tilaisuudet ovat mielestäni kaikkein parhaita, joten sydämestä kiitokset siitä, että olitte Me Olen iloinen siitä, että tästä myöhäistä ajankohdasta huolimatta meillä oli tilaisuus teidät tavata. Kiitos paljon mielenkiintoista kokouksesta. Kiitos. Thank you very much,